Colleagues, shall we start? Kollegat, aloittaisimmeko? Herra esittelijä, hyvää iltapäivää. Miten, miten voitte tänään? Tämä on tämä Lissabonin päivä, onneksi olkoon. Colleagues, shall we all sit down? Hyvät kollegat, voisimmeko istuutua? Joko lopetetaan keskustelut salissa tai pidetään ne salin ulkopuolella. Before we start with the, uh, the agenda for this afternoon. Esitystä tälle iltapäivälle. Siitä haluaisin toistaa sen, mistä sovittiin tänä aamuna, että jos halutaan käydä järkevä keskustelu huomenna aamulla Lissabonin sopimuksen voimaantulosta, SWIFTistä ja PNRstä, tarvitsisimme oikeudellisen yksikön muistioon, jossa hahmoteltaisiin tätä oikeudellista tilannetta. Ja tiedän, että ihan viime hetkellä tätä pyydetään, mutta olen varma, että oikeudellinen yksikö pystyy jotenkin ideoita antamaan tästä tilanteesta – he pystyvät antamaan meille tämän muistion englanniksi ainakin tämän illan aikana, niin että voimme valmistautua huomisaamun keskusteluun. Onko kukaan oikeudellisesta yksiköstä paikalla? Yes. Do you, do you think that... Oletteko sitä mieltä, että voisitte tällaisen muistion antaa? I just can pass on the message. No tällä hetkellä voin välittää tiedon eteenpäin, sillä olen vakijäsenen paikalla täällä mutta vien siis viestin eteenpäin. Kiitoksia, odotamme sitä kovin. No, sitten kohdat 6 ja 7 esityslistalla. Jo 6 ja 7. Pitkäaikaisen oleskelu tarkoitetut viisumit ja kuulutukset. Ja sitten tällaisten joilla tämä viisi on sellaisen henkilön liikkuminen. Herra Koeli, joka on esittelijä, esittelee mietintöluonnoksensa, lausuntoluonnoksensa pitkäaikaisista viisumeista. Ensimmäinen keskustelu oli 15. lokakuuta ja ymmärrän, että herra Koelio on varjoesittelyn kanssa tehnyt tällä välin työtä. Ja ymmärrän niin, että voimaan tulo tarkoittaa nyt sitten, että koko paketti tulee yhteispäätösmenettelyn piiriin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 liikkua vapaasti Schengenin alueella. Kun asiasta keskusteltiin ensi kertaa, annoin teille esimerkin kuvitteellisen kansalaisen, joka on kursseilla Belgiassa ja hänellä on siellä pitkäaikainen oleskelulupa, mikä merkitsisi sitä, että henkilöllä ei olisi mahdollisuus käydä kirjastossa Hollannissa ja tehdä väitöstutkimustyötään varten tutkimustyötä. Eli periaatteessa monet ovat jumiutuneet siihen maahan, jossa oleskelevat eivätkä voi käydä missään muualla. Minun mielestäni komission lähestymistapa on aivan oikea. Siitä huolimatta tässä on jotain yksityiskohtia, Ja mietintöluonnoksessani olen painottanut turvallisuuskysymyksiä. Jos tavoitteena nyt on tarjota pitkäaikaisen oleskeluluvan haltijoille vapauden liikkua ympäri Eurooppaa, niin tarkistus, alkuperäinen tarkistus täytyy tehdä sisjärjestelmän avulla, jotta voimme ratkaista ne ohjelmat, joita meillä tässä asiakirjassa on. No ongelma, joka meillä siis on, koskee sitä, että meillä on kolmansien maiden kansalaisia, jolla on laillinen viisumi, mutta eivät saa siihen leimaa, koska heidän nimensä ei taas löydy tuolta Schengenin tietojärjestelmän luettelosta. Eli heillä on laillinen maahantuloviisumi Schengen-alueelle, samalla kuitenkaan he eivät pääse siis järjestelmän vuoksi sisään. Minusta tilannetta auttaisi se, että voisimme tehdä ennakkotarkastuksia ennen kuin viisumi myönnetään. Kun Lissabonin sopimus tulee voimaan, niin monet asiat muuttuvat. Vaikuttaa siltä, että Meillä on yhteispäätösmenettely näissä kahdessa asiassa. Mutta samalla kun puhutaan pitkistä oleskeluviisumeista, niin vaikuttaa siltä, että meillä on kaksi oikeusperustaa näissä asioissa. Ja siitä syystä olen esittänyt kaksi eri mietintöä. Emmekä vieläkään tiedä, mitä komission omnibus-tiedotteesta löytyy ja millä tavalla käsittelemme näitä kahta ehdotusta. Mutta haluaisin pyytää komissiota esittelemään tiedonantonsa mahdollisimman nopeasti. Se selittäisi meille myös sitä, millä tavalla me voimme siirtyä seuraavaan juridiseen puitteistoon. Samalla meidän täytyy tietysti pitäytyä tässä kahdeksan viikon määräajassa, joka koskee kuulemisia kansallisilta parlamenteilta. Siitä syystä ehdotan aikataulua, jossa otetaan huomioon tämä kahdeksan viikon määräaika tarkistusten esittämiseen ja, tarkista, ja siis tarkistukset esitettäisiin tuon määräajan kuluttua. Eli asian täytyy olla voimassa huhtikuussa 2010. Muussa tapauksessa ihmiset joutuvat tilanteeseen, jossa heidän vapaa liikkumisoikeutensa ei toteudu. Hyvä puheenjohtaja. Olen kuullut oikeudellisen yksikön näkemyksiä. Olen lukenut sen näkemykset huolella. Mielestäni ne on hyvin kirjoitettu. Ja suosittelisin, että libe valiokunta hyväksyisi oikeudellisen yksikön esittämän tarkistukset lukuun ottamatta numero ykköstä. Tarkistus yksi, nimittäin vaatii meitä sisällyttämään biometriset tiedot pitkän aikavälin viisumeihin. Tässä on kaksi ongelmaa, joista toinen on tekninen ja toinen on itse asiaan liittyvä. Tekninen ongelma on se, että pitkän ajan viisumit itse asiassa ovat tarroja. Ne ovat tarroja, jotka eivät voi sisältää biometristä tietoa. Se on ihan teknisesti mahdotonta. Toiseksi meillä ei ole päätäntävaltaa tässä asiassa. Nämä asiat kuuluvat jäsenvaltioiden päätettäväksi, eivätkä Euroopan parlamentin. Jäsenvaltioiden tulisi päättää siitä, millä tavalla viisumeiden täytäntöönpano suoritetaan. Siitä syystä ei ole lainkaan järkeä puhua tarkistuksesta yksi oikeudelliselta yksiköltä ja että onko järkeä sisällyttää biometristä tietoa tuohon tarraan. Me emme ensinnäkään voi asiasta päättää ja siitä syystä, näistä ehdottomistani syistä, tätä tarkistusta ei tulisi hyväksyä. Näin ollen hyvä puheenjohtaja varmaankin on oikea kuulla neuvoston ja komission näkemyksiä. Kiitoksia. Yes, thank you. I, I... Kiitoksia. Tulkkaus tuli minulle niin, että ymmärsin, että puhuitte oikeudellisen yksikön liikkeestä, niin- tai siis oikeuskomitea Um, yes, then I would like to uh, invite the commission to... Nyt haluaisin pitää komissiota ensin vastaamaan joko herra Koster tai Rovari Tanaji. Näinpäs, että puheenjohtajamaa on matkalla. Lydekoiser, teillä on Kiitoksia puheenjohtaja komissio. On iloinen tästä näistä koelon tekemistä teksteistä ja meidän me, tämä koko hanke nyt on yhteispäätösmenettelyn alainen hän on muistuttanut meitä siitä, miten kiireellistä meidän on asiaa viedä eteenpäin, koska nykyinen ratkaisu, jonka kysymys on, ta- tarkoitus on myöntää näitä viisumeita, sitä ei voida enää ensi vuoden viidennestä päivästä huhtikuuta enää myöntää, kun viisumikoodisto tulee voimaan, joten on kiireellistä saada uusi ratkaisu aikaiseksi. Me olemme tyytyväisiä tähän, tähän ratkaisuun. Me olemme havainneet, että nyt näiden tähän asti neuvostossa tehtyjen töiden tuloksena on syytä uskoa, että ensi vuoden alussa on mahdollisuus löytää ratkaisu. Meidän oikeuden yksikkömme on myös ilmoittanut, että nämä kahdeksan viikkoa, joita on jätetty kansallisille parlamenteille käytävään konsultaatioon, ovat tietysti käytettävissä ennen kuin Lissabonin sopimus tulee voimaan. Minä haluaisin ainoastaan puuttua yhteen muutos, yhteen tarkistukseen, joka saattaisi aiheuttaa enemmän vaikeuksia kuin tuoda ratkaisuja. Kyse on tarkistuksesta numero neljä, joka koskettelee tuota tietosuojaa, kun kyse on SIS järjestelmän käytöstä ja konsultoinnista. Meidän ajatu- perusajatuksemme komissiossa oli se, että saisimme sovellettua D-viisumin haltijalle samat velvollisuudet ja oikeudet kuin ne, joilla on, kuin, jotka on oleskeluluvan haltijalla muuttamatta näitä velvollisuuksia ja oikeuksia mihinkään suuntaan. Minä ymmärrän parlamentin huolen tietosuoja kysymyksissä, mutta me olemme itse tähän, tässä nyt löytäneet tämän tarkistuksen, jossa puhutaan siitä, että jäsenvaltioiden täytyy taata tietosuojastandardien noudattaminen SIS1-järjestelmässä. Nuo standardit ovat juuri ne, jotka, joista on päätetty siis kakkosjärjestelmälle, mutta jotka eivät vielä ole kuitenkaan toiminnassa ja käytössä. Joten tätä täytyy nyt sitten oikeudelliselta kannalta pohtia, voidaanko näin tosiaankin toimi, tehdä. Me pohdimme tätä asiaa toki, mutta e, nyt tässä ensinnäkemältä suhtautuisimme kylläkin e, kielteisesti tähän ajatukseen. Sitten tästä biometriapuolesta. puolesta me olemme ensimmäistä keskustelua saaneet tästä jo sitten käydä ja olemme komissiossa sitä mieltä, että tavoitteen tässä ei pitäisi olla se, että me saisimme tuon biometrian mukaan tuohon devisumeihin. Totta kai tämä asia vaatii pohtimista vielä ja mietimme, onko meidän kuljettava juuri tätä tietä mutta tässä vaiheessa emme usko, että turvallisuus nyt sitten tietosuoja aiheutuisi, saisi, joutuisi vaaraan, jos biometritiedot otettaisiin mukaan. Koelha puuttui näistä teknisistä biometrisistä ongelmista, kun otetaan näitä passeihin näitä erilaisia siruja ja tarroja. Kun niitä montakin laitetaan passiin, niin voi olla hyvin hankala näitä eri siruja ja muita merkkejä sitten lukea näistä passeista, eli sitä saattaisi olla suorastaan, niitä saattaisi olla suorastaan hankalampi lukea tukea kuin sitten perusvanhoja vanhaikaisia passeja, joten me olemme samaa mieltä kyllä esittelijän kanssa, kun hän suhtautuu hivenen epäiröiden asiaan. Kiitoksia tästä. Onko puheenjohtajamaan edustaja saapunut tällä välin? Jonkun näen nostavan kättään. Joku puheenjohtajamaan puolesta nyt puhuu, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja Anni Karberg. Pahoittelen, että kollegani, joka tästä asiasta vastasi, on tällä hetkellä neuvoston kokouksessa puheenjohtajana ei päässyt ajoissa, mutta hyvin mielelläni välitän kysymykset hänelle ja palaan sitten ajoissa asiaan. Um, thank you very much for that. Kiitoksia tästä. Käytännön ehdotus. Voiko sihteeristö katsoa, että kaikki kysymykset, jotka esille tulevat tässä vilkkaassa keskustelussa, jonka aiemmin nyt käydä, että ne välitetään kirjallisina kollegallanne jos saisimme kirjalliset vastaukset aika pian, sopiko näin? Hyvä. Kukas muu haluaisi puheenvuoron? Rova Ludford. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun edustaja Wikströmin suulla, koska hän ei päässyt tänne paikalle. ei pyrin tässä heijastelemaan hänen näkemyksiään. Varsinkin ilahduttavan kertoa hänen ensimmäisestä kommentistaan, joka on se, että hän on samaa mieltä Carlos Coelion kanssa. Koili on hänen mielestään tehnyt aivan erinomaista työtä. Mielelläni siis tämän asian tuon esille. Ja hän haluaa myös tukea edustaja Koilion tekemiä tarkistuksia mukaan lukien – sen, joka koskee tietosuojastandardeja, joita tulee soveltaa sis kaksi järjestelmässä. No nyt tilanne ei ole minun kannaltani erittäin hyvä siitä syystä, että eh, minulla ei ole koko Wikströmin näkemyksiä mukana, ei tarkistuksia, siis minulla on vain tämä ö, eh, lausuntoluonnos mutta ne esitti nämä siis juuri valiokunnassa varsinkin koskien tuota biometriakysymystä. Mutta olen ymmärtänyt teidän näkemyksenne siitä, että miten hankalaa käytännössä tämä siis on varsinkaan, kun täällä tuskin on ketään, joka paremmin tuntee biometriakysymykset kuin Koilio. Yleisesti ottaen olen hyvin pitkälti siinä, mitä Koelio totesi perusteluosasta, aivan kuten Wikströmkin. Hän tätä ilmaista sen jopa vahvemmin kuin Koilio. Ja suoraan sanottuna on ihan käsittämätöntä, että kolmansien maiden kansalaiset, jotka pystyvät todistamaan asuvansa laillisesti jäsenvaltion alueella, eivät ole voineet hyötyä liikkumisvapaudesta, joka heillä pitäisi olla. Siitä syystä, että jäsenvaltiot, jäsenvaltioiden hallinnolliset epäpätevyydet ovat aiheuttaneet sen, kun ne myöntävät pitkäaikaisen oleskelulupia. Schengenin alueella jo tämä ei ole mahdollista. Koko tämä liikkumisvapauden rajoittaminen on täysin sellainen asia, jota emme voi hyväksyä. Artikla 38, joka tarjoaa tähän se siis mahdollisuuden EU-kansalaisille. pitkäaikaisen viisumin haltijat pääsevät liikkumaan vähemmän vapaasti kuin lyhytaikaisen viisumin haltijat. Ja sehän on tietysti asia, jota emme voi suinkaan hyväksyä. Ja byrokraattisesti se asettaa kovia esteitä. Edustaja Wikström on sitä mitä, että komission käynnistämät rikkomusmenettelyt eivät suinkaan olisi pahitteeksi tällä alueella. Sillä näiden ehdotusten ydin koskee sitä, että jäsenvaltiot eivät kykene kunnioittamaan ja noudattamaan EU-lainsäädäntöä. Jos ne tarjoaisivat oleskelulupia näiden pakollisten aikarajojen puitteissa, niin silloin tällaisia ongelmia syntyisi. Siitä syystä edustaja Wikström kehottaisi komissiota tarkastelemaan yksittäisiä tapauksia tietyissä jäsenvaltiossa nähdäkseen, pitäisikö käynnistää rikkomusmenettelyt. Ja hän muistuttaa vielä siitä, että komission tulisi pohjata toimintansa pitkäaikaiselle oikeustapauskäytännölle, jonka mukaan silloinkin kun on kysymys pienistäkin rikkomuksista, mutta ne ovat yleisluontoisia ja jatkuvia, niin ne voivat yhdessä muodostaa äh, suuren rikkomuksen, sillä ne ovat täysin jatkuvia, eivätkä koskaan tule ratkaistuksi. Mutta koska ne ovat siis jatkuvia, yleisluontoisia, niin ne voivat tällaisen esteen muodostaa. Ja vaikka jäsenvaltiot ovatkin nämä menettelyt ottaneet muodollisesti käyttö, niin usein on eroja sen suhteen, millä tavalla virkamiehet toimivat. He eivät kerta kaikkiaan tee sitä, mitä heiltä oletetaan. Hän haluaa siis välittää sen tiedon eteenpäin, että nämä käytännönläheiset ehdotukset niiden ei tulisi kuitenkaan vesittää jäsenvaltioiden juridisia velvoitteita, jotka koskevat oleskelulupien myöntämistä. Tämä siis ei millään tavalla korvaa sitä, etteikö jäsenvaltioiden pitäisi toimia juridisesti oikein. Okay, thank you very much. Next on my list is Kiitoksia. Seuraavana listalla on Rova Jordova. Merci, Madame la Présidente. Je veux dire quelques mots. Kiitoksia puheenjohtaja. Varjoesittelijänä sanoisin pari sanaa nyt tähän. Minä onnittelisin esittelijää tästä loistavasta työstä. Kiitokset herra Koelio. Tämä täytyy hyväksyä ennen vuoden 2011 huhtikuuta ensimmäisen lukukerran jälkeen. Tämä täytyy saada täytäntöön pantua samalla tavalla kuin tuo uusi viisumikoodisto huhtikuussa. Komissio ei ole kuitenkaan antanut meille riittävän selkeää käsitystä ja aikataulua. Ja jos tämä nyt sitten menee konsultointiin, tämä Omnibus-hanke, niin miten tämä tässä sitten edetään myöhemmin. Erityisen haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että tähän D-viisumikysymykseen ja siihen, että se pitäisi aina saada siis järjestelmään tarkistettavaksi. Ja minä Eh, tekisin tähän tarkistuksen. Sopimusosapuolen täytyisi ottaa huomioon kaikki ne tiedot, jotka on olemassa tuossa järjestelmässä toi, ja välittää ne sitten toiselle eh, sopimusosapuolelle. Ja minä olen sitä mieltä, että voimme tehdä työtä tämän asian eteen. Kiitoksia. Thank you very much. Um, Mr. Tavares. herra Tavares. Obrigado, senhora presidente. Bem, eu creio que... Kiitokset puheenjohtaja. No, minä olen sitä mieltä, että tässä tapauksessa meidän täytyy toimia tosi todella nopeasti. Se tarkoittaa sitä, että me voimme suoraan ja selkeästi vaikuttaa eh, Euroopan unionin alueelle tulevien henkilöiden elämään. Ja meidän täytyy te- toteuttaa tämä hyvin käytännönläheisesti ja nopeasti ja lähimpänä koto, kotimaata. Meillä esimerkiksi olisi, oli esimerkki väliaikaisen viisumin haltijasta, joka tuli Angolasta, ja hän toivoi, että siitä tulisi sitten tällainen pysyvä viisumi, eikä näin voinut sitten tehdä. Ja näin me sitten menetimme tämän kolmannen valtion kansalaisen, ja tässä me menetämme kaikki, koska tällaista liikkuvuutta ei voi toteuttaa ilman viisumeita. Eli henkilöiden liikkuvuutta rajoitetaan ihan selkeästi huomattavalla tavalla monissa maissa maissa. Tämä esittelijän esittämä strategia on aivan oikea. Sen sitä meidän tulee seurata ja minun mielestäni meidän tulee pyrkiä pääsemään eteenpäin aimo harppauksin siten, että mitään aikarajoituksia ei ole, ettei tätä meidän työtämme jarruteta siten, että syntyisi ongelmia Eh, liikkuvuudelle niille henkil- niiden henkilöiden kannalta, joilla on tuo C- tai D-viisumityyppi käytössään, eikä pysyvää viisumia. Minun mielestäni meillä nyt on teknisiäkin ongelmia tässä ollut, mutta jos ajattelemme nyt noita tarroja, laminaatteja, jotka passeihin kiinnitetään, e, niihin ei voida liittää näitä biometrisiä tietoja. Se on kurja asia, se on ikävä asia. Sen, me sen takia suhtaudumme kielteisesti näiden biometristen tietojen tietojen huomioon mukaan ottamiseen, koska niitä ei voida linkittää jo olemassa oleviin passeihin. Ja, sitten, ja näin siis olisi hankalaa mm, käsitellä niitä passeja, jotka on jo myönnetty. Ja meidän täytyy pystyä luomaan jäsenvaltioiden välille luottamusta ja meidän täytyy hyväksyä ne ihmiset toisesta jäsenvaltiosta, joille on myönnetty toisessa jäsenvaltiossa pysyvä viisumi. Tällä hetkellä tällaista luottamusta ei hirveän paljon ole. Kaikki epäilevät toinen toisiaan tämä estää vapaa liikkuvuuden toteuttamisen. Me tuemme tätä strategiaa, joka tässä tekstissä on ehdotettu esitetty, samoin kuin esittelijän, te, esittelijän tekemään aikataulua tuemme. Kiitoksia. Kiitoksia herra Tavares. Viimeisenä on Rova Rinkevich Jutte. Ensinnäkin haluaisin sanoa kiitos esittelijälle, herra Karlo Koiliolle. Hän on tehnyt erinomaista työtä ja uskon, että mietintö heijastaa erittäin hyvin yhteistä toivettamme hyväksyä mahdollisimman nopeasti tämä dokumentti, koska siinä pyritään ratkaisemaan kolmansia maita koskevien kansalaisten ongelmat, jotka jäsenvaltiossamme ovat, oleskelevat. Esittelijä puhui hypoteettisesta opiskelijasta Belgiassa, mutta haluaisin esitellä Liettuosta yhden esimerkin. Rekkakuski ei joskus voi tehdä työtään, koska hän ei voi va- liikkua vapaasti Schengenin alueella. On hyvä, että ehdotuksessa puhutaan oleskeluluvista ja pitkäaikaisista viisumeista yhtä valideina dokumentteina – Tärkein asia tässä ei ole se, että säännellään tai aikataulu, milloin viisumihaltija voi Schengen-alueella voi liikkua, vaan periaatteessa siis se, että hänen täytyy toteuttaa tehdä asioitaan liikkumalla Schengen-asioissa. Joskus poliittiset intressit ovat vaikuttaneet tähän näihin menettelyihin, jossa C plus D-viisumeita annetaan, myönnetään. Jäsenvaltioiden pitäisi yksinkertaistaa menettelyitä viisumeille. Uskon myös, että meidän täytyy turvallisuustakuista puhua. Ne täytyy hyvin selkeästi vahvistaa. kolmansien kansalaisten liikkumista täytyy yksinkertaistaa samaan aikaan kuitenkin varmistaen turvallisuutemme. Komissio juuri sanoi, että se pitäytyy henkilön su- henkilötietosuojaperiaatteessa, että tämä myös käytännössä toimii. Ja 5. huhtikuuta mennessä toivottavasti komissio pystyy sanomaan, että pystymme tai siihen päivämäärään mennessä kaikki ongelmat jäljellä olevat ongelmat ratkaisemaan. Kiitoksia paljon. Voinko niin pyytää esittelijää tekemään johtopäätökset? Thank you so much for the, the remarks and... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myös näistä kollegoiden kommenteista. Jos sallitte, vastaisin erityisesti edustaja Jordovalle te otitte esille sen, mikä on tämä tietojenmuutojärjestelyn syy Schengen-järjestelmässä. Me emme vastusta suinkaan sitä, että etteikö D-viisumin hakijat olisivat mukana tässä, olisi mukana tässä järjestelmässä. Mutta silloin kun D-viisumia haetaan, me haluamme, että nämä tiedetään, ovatko henkilöt mukana Schengenissä. Kysymys ei ole siitä, että otetaan lisätietoja mukaan, vaan etukäteen tarkistetaan, että onko D-viisumin hakija mukana järjestelmässä vai ei. Tämä tehdään ei pelkästään turvallisuus mielessä, vaan myös siitä syystä, että halutaan suojata henkilöitä, sillä tänä päivänä meillä on D-viisumin haltijoita, jotka ovat jotka pidätetään rajalla, koska he tai joku muu heidän nimisensä henkilö, saman nimellä oleva henkilö löytyy tuolta D-viisumiluettelosta ja Schengen-tietojärjestelmästä. Ja ennen kuin tiedonanto myönnetään Schengen-alueelle pääsemisestä, niin silloin annetaan tällainen sisältää tämmöinen tieto siitä, että henkilöllä on D-viisumi. Nämä ovat ne asiat, jotka tuohon järjestelmään pitäisi sisällyttää. Ne suojaavat liikkumisvapautta, kolmasien maiden kansalaisten kohdalla ja samalla suojaamme myös Schengen-alueen turvallisuutta. Puheenjohtaja, uskoakseni olisi hyvä, jos Euroopan Eurooppa-neuvosto ja Euroopan komissio voisivat työskennellä meidän kanssamme näiden kahden kuukauden ajan. Me odottelemme ehdotuksia kansasta parlamenteista, mutta se ei merkitse sitä, että meidän pitäisi olla pyrkimättä kompromissiin parlamentin ja muiden instituutioiden välillä, jotta voitaisiin mahdollisimman nopeasti päästä sopimukseen ensimmäisessä käsittelyssä. Uskoakseni varsinkin varjoesittelijöiden kommenttien nojalla ja ottaa huomioon se, mitä poliittisten ryhmien puhujat sanoivat, että meidän täytyy esittää päätös ennen 5.4. ja näin tulisi tehdä mahdollisimman nopeasti. Joten rohkaisen komissiota ja neuvostoa työskentelemään yhteistyössä meidän kanssamme me olemme sopineet Euroopan komission aloitteesta. Me haluamme vahvistaa turvallisuutta, mutta haluamme myös vahvistaa tietosuojaa ja toivomme, että Euroopan komissio voi ylläpitää ja tukea meidän ehdotuksiamme myös tulevaisuudessa. Kiitoksia esittelijä. Oletan, että komissioneuvosto tämä sopii. Ja tässä erinomaista toimintavälistä yhteistyötä voidaan odottaa myöskin esittelin varjoesittely tähän mukaan luettuna. Ymmärsin, että määräaika tarkoituksille on 18. tammikuuta asetettu niin, että äänestys voisi olla 4. helmikuuta valiokunnassa. Sopiiko näin? Hyvä. Tämä asia on sitten käsitelty siis esitys kello neljä. Meillä on tapaaminen herra Alex de Tyrkin kanssa 29 artiklan työryhmän puheenjohtajan kanssa. Eli 20 minuuttia on aikaa seuraavalle kohdalle. Sanon tämän heti alussa, että kaikki, jotka puheenvuoro haluavat, voivat eh, varustautua 2-3 minuuttia enintään. Puheenjohtajan ei edes tarvita. Seuraava kohta on siirtyminen siis ykkösestä, siis kakkoseen Schengenissä. Ensimmäinen keskustelu komission ehdotuksesta koskien siirtymisvälineitä. Jos ymmärrän oikein, niin nämä ehdotukset ovat myös yhteispäätösmenettelyä, eikö? The third pillar part will fall. Kolmannen pilarin osa jää raukeaa. Ensin kuullaan esittelijältä asiasta, herra Koelio jälleen. Lissabonin päivänä se on ihan asianmukaistakin ja sitten komissio varmaan esittelee ehdotuksensa. Kiitokset. Kiitokset puheenjohtaja. Niin, tässä nyt me olemme kovasti pettyneitä siitä, miten siskakosjärjestelmää ollaan vitkuteltu käyttöönotossa. 22. lokakuuta parlamentti on hyväksynyt jo päätöslauselman tästä asiasta. Ja siinä me tosiaankin murehdimme ja ikävöimme tätä tekstiä kovasti ja valittelimme sitä, ettei sitä vieläkään ole hyväksytty. Meillä ei ole riittävästi tietoja noista teknisistä tiedoista vuoden loppuun mennessä myöskään käytettävissä ja se on myös hyvin kurjaa. Toistan, meitä siis häiritsee tämä myöhästyminen ja myös kaikki se, miten paljon rahaa tähän on mennyt koko hankkeeseen. Ja mehän olemme vastuussa siitä, että näitä rahoja käytetään järkevästi, koska me olemme budjettiviranomaisina vastuussa tästä asiasta. Meidän käsityksemme mukaan tämä kysymys on huomattavasti monimutkaisempi kuin tässä nyt on esitetty. Me emme ymmärrä tuota eh, mitätöintipäivämäärää. Komissio nimittäin ehdottaa, että me annamme tällaisen eh, blankosekin ikään kuin loputtomiksi ajoiksi. Ei tällaista voi nyt eh, vain laissa määritellä meidän käsityksemme mukaisesti tämä aikamäärä täytyy komissiossa määritellä tarkasti. Emme me halua tällaisia tyhjiä lupauksia vain antaa ja sitten mitään ei tapahdu, jos mitään selkeää aikataulua ei ole olemassa. Tämä maahanmuuttokysymys täytyy myös asettaa parlamentin valvontaan. Me olemme vastuullisia tästä siis kakkosesta budjettinäkökulmasta katsottuna ja meidän täytyy siitä syystä siirtolaisuuspolitiikkaa seurata hyvinkin tiukasti ja kurinalaisesti. Me emme voi jättää ulkopuolelle nyt itseämme päätöksentekoprosessissa ennen kuin siirrymme tähän uuteen järjestelmään. Meidän täytyy sanoa, mitä parlamentissa oikein ollaan tästä asiasta mieltä. Ja parlamentilta tota, vaan vaaditaan myöntävä lausunto ennen kuin näitä järjestelmiä ryhdytään ottamaan käyttöön. Yksikään meistä ei ole saanut takuita siitä, että siis kakkonen toimi juuri niin kuin nyt tässä vaiheessa siitä on tieto, koska testejä täytyy vielä odottaa, että teknisiä testejä, ja niistä sitten vasta saadaan lopuisesti selvitykset siitä, onko tämä järkevä järjestelmä vai ei tämä siis kakkonen ylipäätään. Ja siitä, siitä näkökulmasta katsottuna tuo siis kakkosen tekninen järjestelmä ei voi saada vielä meidän hyväksyntäämme. Kaikki oikeudelliset säännökset esimerkiksi voivat muuttua, jos siis kakkosta muutetaan. Eli kaikki säädökset, mitä me olemme päättäneet täällä, niitä täytyy pystyä käyttämään kaikkiin siis kakkosta koskeviin tekniin, te teknisiin yksityiskohtiin. Me emme saa tehdä tässä nyt mitään virheitä siis kakkosen yhteydessä siitä syystä teknisestäkään näkökulmasta katsottuna. Minun mielestäni kuitenkin tämä Global Program Management Board on erinomaisen hyvä ajatus, eli tämä, tämä hallinnointiohjelma. Siihen kuuluu komission teknikoita ja sitten ulkopuolisia teknikoita jäsenvaltioista. Meidän mielestämme tämä on loistava ajatus ja on sinänsä ikävää, että tämä ei ole ollut mukana tällainen komitea jo alusta lähtien tai tällainen valvonta komitea. Me olisimme varmaankin pystyneet välttämään monia ongelmia, jos meillä tällainen yksi, yhteinen komitea olisi ollut työskentelemässä komission ja jäsenvaltioiden teknikoiden välillä. Eikä, koska nyt tässä on vain pystytty luomaan sitten käsittämätöntä kilpailua niiden välillä, jotka käsit, käytännössä tekevät samaa työtä. No sitten vielä puheenjohtaja. Muutama sananen siitä, tästä siis kakkoshankkeesta, jos siis kakkoshanke ei etene, jos nämä testit ja tutkimukset eivät osoita myönteisiä tuloksia, emmekä pääse puusta pitkälle, niin parlamentti pitää itsellään mahdollisuuden viedä tämän tilintarkastustuomioistuimeen ja tarkastamme sitten tiukasti sen, miten siis kakkoshanketta on oikein rahoitettu ja miten se on vaikuttanut yhteisöjen budjettiin ja Lissabonin sopimuksesta, samoin kuin Lissabonin sopimuksen seuraamuksista. No, sama asia kuin noilla pitkän aikavälin viisumeilla. En toista siis niitä uudelleen. Ja lopuksi minä vielä voisin huomauttaa, että neuvoston, osa neuvostossa, oikeus- ja sisäasioiden ministerineuvostossa, tietojeni mukaan on jälleen päätetty hyväksyä nämä yleiset testit ITO-testin muodossa ja ne järjestetään tammikuun lopulla. Eli jos nämä testit nyt eivät sitten jostain syystä onnistu, tuolloin ITO-testit ja muut testit sitten tammikuun lopulla joistakin tietyistä olosuhteista riippuen, niin se sitten kyllä vaikuttaa meidän päätökseemme ja osoittaa sen, että tulos todennäköisesti on koko hankkeen kannalta kielteinen ja hanke menee myttyyn. Toivomme siis neuvostolta ja komissiolta lisätietoja ja myös osaministerineuvoston kulusta vähän enemmän selvitystä. Kiitoksia, herra Coelho. Haluaisin pyytää komissiota. Herra Tudoracikov, joka vastaa herra huomioihin. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Haluan kiittää esittelijää hyvin kattavasta esityksestä, jonka hän esitti. Ja myöskin ottaa huomioon nämä huomiot, jotka hän sitä aiemmin. Tiedän, että aikaa on vähän, alustaa niin pikaisesti kuin mahdollista. Mutta on ihan reilua, että Eli sitten kerron myös lyhyesti. Ja lisää vähän tietoa, jota esittelijä ei kertonut. Sanon, että viimeksi, kun varapuheenjohtaja Baro lokakuussa esiintyi täysistunnossa, hän mainitsi tiettyjä ongelmia, joita komissiossa oli testien kanssa, joka piti tehdä vuoden loppuun mennessä. Onneksi päästiin sopuun viime viikolla että testejä voidaan jatkaa. Sitten kun ne on tehty, ja jos ne eivät onnistuisi, niin voisimme siirtyä vaihtoehtoskenaarioon, koskien myös neuvoston päätöksiä kesäkuussa tänä vuonna. Myöskin neuvoston päätös oli eilen, että jos määräaikaa ei saavuteta, niin kahden kuukauden aikana neuvosto päättäisi siitä, miten tulevaisuudessa järjestelmään siirrytään. No, jos siirryn puhumaan migraation välineiden muutoksiin, niin konteksti tuli esille Johra Koelion puheessa. Se liittyy siihen, että nykyiset välineet mm, vanhenevat kesäkuun lopussa myöskin tämä aiemmin mainittu neuvosto pyysi selkeästi komissiota toisaalta institutionalisoitaan tämän äh, hallintoneuvoston, joka oli epävirallinen ryhmä, joka perustettiin neuvoston johtopäätöksillä vuoden alussa. Kokemukset ryhmästä olivat hyvin positiiviset. Ne ovat parantaneet koko yhteistyö lähestymistapaa projektin hallinnointiin institutionalisointi ja virallistaminen tuli ihan luonnostaan. Yksi mandaatti siis oli tämä, joka komissiolle tuli eh, kesäkuun neuvostosta, ja toinen oli oikeudellista joustavuutta piti ottaa oikeusperustaan mukaan, jotta voidaan varmistaa se, että hätäsuunnitelmaan siirtyminen, jos se olisi tarpeen, jos testit menisivät mönkään. Tämä mandaatti mielessämme olemme muutoksen migraatiovälineisiin laittaneet teknikisessä mielessä, olemme nykyistä tekstiä päättäneet muuttaa yksi artikla, käsittää kaikki aiotut muutokset, Käsittelen ne kerta, kohta kohdalta. Ensinnäkin oikeudellinen joustavuus, jonka mainitsin aiemmin varasuunnitelmalle. Meidän lähestymistapamme oli tässä myös, pidän hyvän koelun kommentteja, koska ne ovat hyvin relevantteja. Me ymmärrämme asian niin, kuten myös neuvoston oikeudellinen yksikkö, ja tämä vahvistui myös analyysissä, joka tehtiin ennen kesäkuun neuvostoa tänä vuonna. funktionaalinen lähestymistapa täytyy omaksua, kun valmistellaan lainsäädäntötyötä siirtymismahdollisuudesta. Tämä funktionaalisuuden puitteista, tämä voidaan nähdä tällaisena sateenvarjona. Tarjotaan joustavuutta muille teknisille ratkaisuille, jotta tämä, nämä funktionaaliset voidaan saavuttaa, jos nykyiset tekniset ratkaisut osoittautuisivat sellaisiksi, että niitä voi käyttää. Tämä prosessi mielessä me olemme tekstiä katsoneet. Nykyistä siirtymäinstrumentin siirtymävälineistä olemme pyrkineet poistamaan ne osatekijät, jotka olivat huonoja nykyisen teknisen kehityksen kannalta liittyen tähän oikeudelliseen polkuun, jota myötä mennään. Nämä saattavat siksi näyttää oudolta ensinäkemältä, mutta olemme nyansoineet kaikki referenssit tähän siirtymiseen. Tämä konvertteri on tämä ainoa se tekninen elementti, joka nykyistä teknistä ratkaisua sitoo ja oikeudellisia funktionaliteetteja. Niin, että muutetaan sanamuoto, joka konvertteriin liittyy, Olemme sen vuoksi tätä joustavuutta saaneet aikaan, jos sitä tarvitaan. GMBMPssä olemme olemme ryhmän epävirallisesti työn, tekemän työn tähän asti ottaneet huomioon ja säännökset on otettu tekstiin se mielessä, mielessä pitäen. Ja sitten aikataulun äh, laajentaminen meidän lähestymistapamme on se, että tällä hetkellä emme tiedä, mikä olisi etenemistapa, koska kaikki perustuu menestyksestä tai sen puutteesta tammikuun lopussa testien osalta. Jos lähestymistapamme oli siis avoin päivämäärä niin, että jäsenvaltiot neuvoston sisällä voivat päättää riippuen ratkaisun kehittymisestä joka sitten lopulta valittaisiin, että mikä se päivämäärä olisi. Kiitos. Okay, thank you very much. Kiitoksia paljon. Herra Enchu on pyytänyt puheenvuoroa. Voitteko hyvin lyhyesti puhua, koska vierailupuhujamme on tulossa. Niin, minä puhuisin tästä ongelmasta muutaman sanan minä olen kovasti tyytyväinen tähän Carlos Coelion ohjelmaan. Yleensäkin hän on, hänen työtään, työstään voidaan puhua vain ylistävin sanoin superlatiivista. Nyt näiden sanojen jälkeen, jotka olemme kuulleet komission sanoi, sanovan, toivoisimme tosiaankin selkeää aikataulua koko hankkeelle, siis kakkosjärjestelmälle. Lisäksi huomauttaisin, että nämä testit vielä näiden testien pitää onnistua. Tässä on nyt minun mielestäni liikaa tällaisia jos-muotoja. Jos testit onnistuvat, jos komissio hyväksyy, jos parlamentti hyväksyy, jos, jos ja jos. Koko ajan vain puhutaan jos-muodossa. Me tarvitsemme selkeän aikamäärän ja selkeät tiedot näistä testeistä ennen kuin voimme päättää mitään. Tämä nyt näyttää liian epävarmalta ja tähän hankkeeseen on syydetty jo liikaa rahaa, liikaa varoja. Meidän täytyy saada selkeät tiedot siitä, mihin nämä varat on käytetty meidän täytyisi tarkistuksissamme keskittyä juuri näihin täsmällisiin aikamääräkohtiin samoin kuin sitten tietosuojakysymyksiin, koska nämä tietosuoja-asiat ovat parlamentin näkökulmasta katsottuna aina keskeisellä tilalla, sijalla. Mutta me tuemme Carlos Koajoa ja toivomme, että hän jatkaa tällä valitsemallaan tiellä vaatien näitä yksityiskohtaisempia tietoja. Kiitoksia. Haluatko joku muu puheenvuoron? Ei. Joten esittelijälle vielä puheenvuoro. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. There is nothing uh, else to... Kiitoksia puheenjohtaja. Eipä tässä ole mitään lisättävää tähän keskusteluun. Haluan kiittää kovasti muiden poliittisten ryhmien tuesta. Uskoakseni parlamentin kanta on tässä suhteessa aivan selvä. Me tarvitsemme Schengenin tietojärjestelmän toista sukupolvea. Meidän täytyy lisätä kansalaistemme turvallisuutta. Ja olemme erittäin pettyneitä prosessin viivysty, viivästyksiin. Ymmärrämme, että tekstiä täytyy muokata. Me emme pidä joistakin komissioehdotuksista, olemme näitä tarkistuksia. Ja toivomme, että meillä on mahdollisuus äänestää asiasta sitten, kun olemme kuulleet kansallisia parlamentteja asiassa, sillä tässä meidän täytyy myös odotella niiden näkemystä. Ja meidän täytyy odotella näitä kahdeksaa viikkoa. Ja siitä syystä haluan kiittää teitä kovasti. Ähm. Kiitoksia. Seuraava listalla on keskustelu herra Tyrkin kanssa, joka on 29 artiklan mukaisen tietoisia työryhmän puheenjohtaja. Mr. Mr. Turk, very welcome to... Herra Türk, kovasti tervetuloa valiokuntaamme. Ja erityisesti tänä päivänä, kun Lissabonin sopimus tulee voimaan, joka muuttaa tilannetta tietojärjestelmää hallinnoinnin tilaa tilannetta hyvin merkittävästi, joten mielenkiinnolla kuulemme arvionne uudesta tila, til, tilanteesta ja tietosuojan tulevaisuudesta. Kiitoksia. Kiitoksia, kun saimme tulla tähän mielipiteen vaihtoon. Aivan aluksi haluaisin sanoa, että tämä on nyt aivan henkilökohtaisista, henkilökohtaisesti esitän nämä näkemykseni. Minä olen vielä muutaman päivän ajan puheenjohtajana tässä 29 työryhmässä mutta minä nyt en sitten ole enää puheenjohtaja ja se liittyy tähän minun omaan ehdotukseeni. Minä olen siitä syystä päättänyt sen enempää tätä esitellä ja käytän nyt hyväkseni tätä hetkeä voidakseni helpottaa tulevan työn, tulevaa, tu, tu, minun seuraajani työtä, jotta hän voi sitten toimia tehokkaammin kuin minä. Ja tämän nyt sitten nämä näkemykseni esitän sinänsä henkilökohtaisesti enkä tuon työryhmän artiklan 29 nimissä, koska sitä, siltä ei ole kysytty, siltä ei ole kysytty mielipidettä. Eli teen tällaisen ikään kuin yhteenvedon ja testamentin omasta työstäni. No minä nyt sitten yleisesti ottaen puhun siitä, miltä minusta tuntuu. 17 vuotta olen tehnyt työtä tietosuojakysymyksissä, olen ollut puheenjohtajana ja ollut edustajana Pariisissa ja tämän 29 artiklan työryhmän puheenjohtajana olen on ollut myös muutaman vuoden. Eli miten tätä 29 työryhmää pitäisi sitten kehitellä? Eh, kerron teille siitä. Ensiksi eh, huomauttaisin tähän aluksi, että hyvin usein unohdamme, että tietosuojakysymys on hyvin, hyvin paljon hankalampi kuin kuvitellaankaan, koska se on demokratian ytimessä, se on kansanvallan ytimessä ja usein ajatellaan, että tämä kansanvalta eh, liittyy siihen, että hallitus toimii avoimesti jota hallitus toimii avoimesti, niin sen täytyy saada tietyt asiakirjakokonaisuudet käsiinsä. Ja asiakka- kansalaisten ei tarvitsisi olla avoimia eikä transparentteja. Eli kansalaisilla olisi tietty identiteetti ja sitten he tekisivät jotain työtä. Ja meidän instituutiomme esimerkiksi työ on juuri se, että tehtäisiin, yritettäisiin säilyttää e, kansalaisten identiteetin suoja. Hallitusten avoimuus ja läpinäkyvyys tietysti riippuu riippuu myös meidän ryhmästämme, mutta myös näistä muista ryhmistä, poliisiryhmästä muun muassa, jossa käsitellään, ja poliisiyhteistyöstä. Ja minä keskityn nyt erityisesti ainoastaan siihen, mikä meitä tuossa artikla 29 työryhmässä kiinnostaa. Nykytilanteessa minua eniten kaikissa valtioissamme, ei pelkästään Euroopan unionin tasolla, vaan kaikissa valtioissa yhteensä tarkoittaa, keskittyy tähän, että me elämme yhteiskunnassa, tietoyhteiskunnassa, jos jossa Euroopassa ja kaikkialla muuallakin kansalaiset halusivat tai heivät. eivät tai, tai eivät, heistä kerätään tietoja. Joskus he eivät edes tiedä sitä, joskus he tiedä, tietävät ja heitä seurataan ja heitä tarkkaillaan ja heitä katsellaan ulkopuolelta ja jostain etäisyyden päästä heitä myös kuunnellaan. Ja tämä on ikään kuin tällaista jäljittämistä, tällaista seuraamista, kansalaisten seuraamista ja tämä tapahtuu eri toteen erinäisissä verkostoissa. E, ja tästä puhuimme juuri eilen kuulemistilaisuudessa ja tämä on juuri esimerkiksi internetin ongelma, eli miten 18- 20-vuotiaille kerrotaan siitä, että heidän toimintansa muutamien vuosien jälkeen voivat vaikuttaa heidän omaan toimintaansa myöhemmin, e, koska nämä tiedot sitten jäävät tuonne verkkoon. Eli tässä ollaan ikään kuin heikossa tilanteessa myös. Ja tämä on myös ilmaisuvapaudesta e, vapauteen liittyvä kysymys minä uskoisin, että äh, nyt asiat eri verkostoissa äh, ovat päätyneet siihen tilanteeseen, että ne, he vain heikentävät meidän ilmaisuvapauttamme ja vaikeuttavat elämäämme. Ja nyt puheenjohtaja tästä syntyy hyvien, su, hyviä suuria ongelmia ja tätä minä kutsuisin ikään kuin tällaiseksi jäljitettävyydeksi myös ajan päästä. Eli meitä niin kuin seurataan koko ajan ja, sitten, ja tämä on ajassa tapahtuvaa seuraamista ja sitten tällaista fyysistä seuraamista, tällaista mm, e, videokameroiden kautta tapahtuvaa seuraamista ja biometrisen tietojen keräämistä ja monia muita tällaisia nanoteknologiaan liittyviä tapahtumia, jotka liittyvät selvästi selkeästi ihmiseen. Näiden kautta ihmistä voidaan jäljittää, seurata, hänen puheitaan voidaan kuunnella ilman, että kyseinen henkilö sitä, sitä tietää. Ja tämä on ikään kuin tällaista fyysistä seuraamista ja jäljittämistä Eh, tietää kyseinen henkilö sen tai ei. Ja, ja se vaikuttaa sitten monenlaiseen yhteiskunnalliseen toimintaan ja elämään yhteiskunnassa ja meidän vastavuoroiseen kunnioittamiseemme. Jos me haluamme, että meidän kaikki toimemme nähdään ja kuullaan eh, sekä, sekä ammattityömme sekä keskustelumme, kaikki mahdolliset, sehän suoraan vaikuttaa meidän eh, elämiseemme ja meidän vapauteemme. Ja minun mielestäni tämä tieto tietosuojakysymys ei ole pelkästään mikään tietosuojakysymys, vaan se on suuri kysymys. Se kuuluu meidän yhteiskuntiemme ja kansanvaltaisuutemme ytimeen ja sen kautta meidän täytyisi pystyä jatkamaan e- elämäämme myös tulevaisuuden yhteiskunnassa suurin piirtein onnellisena. Ja tätä ei kovinkaan paljon pidetä esillä nykypäivinä. Ja minä huomauttaisin, että joka päivä meitä viedään sitten taas eteenpäin tässä prosessissa. E, en nyt, ja, ja me olemme huomattavan heikkoja näiden e, hankkeiden edessä ja tässä nyt ikään kuin tietosuojasta puhutaan hyvin paljon ja siitä pidet, halutaan pitää kiinni kovasti, mutta kyse on kaikista näistä elementeistä ja niiden linkittämisestä toinen toisiinsa. Meidän täytyy miettiä tarkasti, keitä me olemme ja katsoa myös taakseemme. Me itse olemme valinneet nämä reitit e- eteenpäin ja minä vertaisin tätä suoraan esimerkiksi ympäristön suojeluun ja sitten ilmastoin suojeluun ja henkilötietojen suojaan. Me kaikki haluamme haluamme puolustaa ja puoltaa tietynlaista omaisuutta, joka, joka nyt tässä yhteydessä on meidän identiteettimme, meidän oma henkilökohtainen elämämme. Sitä ei saa liikaa käyttää samalla tavalla kuin ympäristöäkään. Ja sitä tätä meidän omaa henkilöllisyyttämme ja omaa yksityisyyden suojaamme, sitä ei hirveän helposti pystytä luomaan uudelleen. Niin kuin, ja tämähän liittyy tietysti tuohon ympäristökysymykseemme myös Eli me ikään kuin elämme tällaisessa oman yksityiselämämme ympäristössä, jota täytyy suojella. No tässä tietysti kysy, puhutaan näistä teknologian puolesta. Teknologiasta toivotaan löydettävän ratkaisuja. E, minun mielestäni toinen ratkaisu on tietysti sitten jäsenvaltioissa, oikeusistuimissa ja erinäisissä valvontamuodoissa, joita viranomaiset sitten 27 unionin jäsenvaltiossa suorittavat. Vastaus on myös kaikenlaisissa parlamenttien tekemissä tekemissä vaikutusten arvioinneissa. Minun mielestäni nyt on liian vähän tällaisia kansallisia parlamentteissa tehtyjä tutkimuksia, vaikutusten arviointeja ennen kuin uusiin hankkeisiin on ryhdytty ja ennen kuin uusia teknologioita on otettu käyttöön. Totta kai vastauksia myös on muuallakin, muun muassa siitä, että meidän täytyy kouluttaa ja kasvattaa ihmisiä tähän viranomaisia ja, ja, ja myös siis viranomaisia kouluttaa tähän teknologian käyttöön, samoin kuin kansalaisia, jotta nuoret nuoret ja kaikki kansalaiset kokonaisuutenaan tietävät, mitkä heidän oikeutensa ovat ja he voivat sitten tehdä valintoja eh, eri teknologioiden käyttöönotossa. Ja meillä on hirveän paljon työtä vielä olemassa ja meidän viranomaisemme tekevät toki eh, seuraavien viikkojen aikana kovastikin työtä. Meidän täytyy päästä noin 80 eh, delegaation kanssa yhteisymmärrykseen näistä perusperiaatteista. Tämä on aivan olennaista työtä ja, siellä tehdään huomattavasti eh, työtä, mutta tässä nyt ollaan tietysti jo jäljessä. Meidän takanamme on hyvin pitkä työ, työ, työsarka, mutta meillä on vielä tulevaisuudessa paljon työtä, e, e, jotta saamme sitten nämä eh, omat päätöksemme oikeudellisesti sitoviksi. Mahdollisesti me tarvitsemme tähän kansainvälisiä neuvotteluja eh, mitä korkeammalla tasolla, mutta siihen menee vuosia sitten lopuksi tietysti tietyt, tietyt instituutiot, esimerkiksi tämä artikla 29 työryhmä, jota johdan nyt, osallistuu tähän työhön. Missä me olemme nyt sitten menossa? Minä uskoisin, että meidän kaikki, meillä kaikilla pitäisi olla mielessämme seuraavat tehtäväalueet. Me, meidän tulee vastata niihin pyyntöihin, joita komissio on meille esittänyt, siis artikla 29 työryhmälle, ja pyrkiä vastaamaan niihin laadukkaasti kaikki yhdessä yhteydessä ja vastata suositusten, neuvonantojen, neuvojen ja muiden tällaisten muodossa. Toiseksi meillä on myös aloitteen teko-oikeus ja aloitteentekotehtävä ja rooli. Meidän täytyy myös ryhtyä itse toimiin kääriä hihat, jos me havaitsemme, että esimerkiksi iso, iso siis tämä maailmanlaajuinen normijärjestelmä tekee normeja ainoastaan vaikka Apexin ja OECDn mukaisesti ilman, että se miettii vaikkapa eurooppalaisia direktiivien vaikutuksia, niin silloin meidän täytyy herätä, meidän täytyy sanoa, että mistä, miten tämä nyt on mahdollista, ettei tätä ole ollenkaan huoma- otettu huomioon. Mutta ja tässä meillä on ollut hankaluuksia toteuttaa tätä tehtävämme. Ja kolmas tehtävämme on ryhmässämme juuri se, mihin täytyy myös keskittyä tulevaisuudessa enemmän. Me teemme yhteistyötä ja me teemme yhteistyötä jäsenvaltioiden kansallisten viranomaisten kanssa. Ei meidän täydy suinkaan nyt mennä pistää päätämme piiloon ja olla puuttumatta tähän asiaan. Jäsenvaltioissa tämä tilanne on hyvinkin erila- toisen tyyppinen kuin toisissa jäsenvaltioissa. Joissain valtioissa on tietyt viranomaiset, jotka valvovat näitä kysymyksiä. Toisissa jäsenvaltioissa vasta luodaan tällaista tietokantaa, järjestelmää tälle. Joissakin on jo meneillään tällaisia koulutuspolitiikkaa, kasvatuspolitiikkaa tietosuojakysymyksistä. Kaikki nämä ovat hyvin hyödyllisiä, mutta meidän täytyisi miettiä sitä, pitäisikö meidän mennä jo eteenpäin, jotta jäsenvaltiot yhdessä pyrkisivät käyttämään näitä kyseisiä välineitä. Ja minun mielestäni tässä tällä ryhmällä 29 on paljon tekemistä näiden sääntöjen valvonnassa. Minua häiritsee ja pelottaa suorastaan se, että me emme nyt ole saaneet kansalaisten ääntä välttämättä kuulemaan. Minä olen nyt juuri tästä syystä lähdössä puheenjohtajan paikalta ja haluaisin sanoa juuri sen, että minä yritän tässä nyt palvella tulevaa puheenjohtajaa. 29 työryhmä voisi tehdä paljon enemmänkin monissa, monissa, monissa asiakokonaisuuksissa, mutta voidakseen, voidakseen vastata näihin, me tarvitsemme lisää varoja, koska tässä vaiheessa meillä ei ole ollenkaan, meillä ei ole pennin penniä, meillä ei ole yhtään rahaa. Ja miten tällainen järjestelmä sitten voi toimia, miten se voi asiantuntijuutta käyttää, miten se voi kehittää, miten se voi järjestää kuulemistilaisuuksia, neuvonantotilaisuuksia, työryhmäkokouksia, milloin missäkin me käydään vierailulla alueella tietyissä paikoissa ilman, että sillä on euroakaan rahaa. Joka kerta meidän täytyy pyytää äh, sitten varoja tähän ongelmiin. Me emme koskaan ole vielä onnistuneet tätä kysymystä ratkaisemaan. Miten me tosiaan voimme tehdä tätä työtämme, jos meillä ei ole yhtäkään mm, budjettimäärärahaa käytössämme? Nyt minä koittaisin äh, puuttua tähän Ranskan omaan Ranskan jaostoon. Tuosta ei täällä hirveän paljon ranskalaisia ole kiistämässä tätä asiaa. Me me tarvitsisimme noin 150 miljoonaa euroa eh, tähän työhömme Onko mahdollista, että, että 29 artiklatyöryhmä toimii ilman varoja? Jos me tahdomme toimia vakavasti, niin me, me, me tarvitsemme, e, me tarvitsemme myös sel, jonkun, me tarvitsemme varat ja sitten puheenjohtajan jostain sellaisesta valtiosta, joka on jollain tavoin vaikutusvaltainen tuo valtio. Ja sitten vielä lopuksi, varmasti te esitätte minulle monia kysymyksiä, mutta huomauttaisin, että monta kertaa meitä huolestuttaa se, miten asiat etenevät. Meiltä on pyydetty esimerkiksi kuulemistilaisuus, kuulemistilaisuuteen ja sitten tällaisiin tarkastustilaisuuksiin. No, meidän on ollut hankala vastata näihin kysymyksiin. Ja lisäksi me olemme yrittäneet pureutua näihin ongelmiin vähän syvemmälle ja miettiä sitä, mikä ei toimi ja täytyykö meidän järjestää tällainen tarkastelureitti? tarkastusvierailu saadaksemme tietää, mikä ei toimi, ja sitten meiltä heti vaaditaan vastauksia näihin, näihin ongelmakohtiin. Eli, eli minun vastaukseni yleensä on se, että saatte hyvin myönteiset vastaukset, jos te annamme tälle, jos me meillä, meillä ryhmällä, meidän ryhmällämme olisi ylipäätään mahdollisuuksia suorittaa tällaisia tarkastusmatkoja. Tällaisia tarkastusmatkoja ei siis ole ollut mahdollisuus suorittaa, koska ei ole ollut riittävästi varoja. Euroopan komissio on tehnyt tästä ehdotuksen ja se on puhunut tästä Euroopan unionin direktiivin yhteydessä, tästä tämän tietosuojadirektiivin yhteydessä. Komissio itse on muistuttanut siitä asiantuntijakomiteassa, jossa oli neljä edustajaa Yhdysvalloista tai sitten Euroopasta ja meidän, meidän piti kovasti puolustaa komission suuntaan omaa rooliamme, jotta me saisimme vietyä tuota omaa malliamme eteenpäin. Ja, me olemme tehneet kovasti työtä siihen, että meidän näkemyksemme tulisi myös huomioon ja, komissiossa kuulluksi. Minä haluaisin huomauttaa, että meidän täytyy, on tosiaan täytynyt hyvin tarmokkaasti ryhtyä työhön, jotta Yhdysvallat eivät pelkästään pystyisi jyräämään näissä kysymyksissä. Yhdysvallat haluaa muuttaa omaa lainsäädäntöään tietosuojakysymyksissään, ja jos tässä komiteassa sitten äh, on pelkästään amerikkalaisia, tiedämme mihin se menee. Minä toivoisin, että tarvittaisiin neljä eurooppalaista ja yksi amerikkalainen tuollaiseen ryhmään, jotta he eivät tekisi siellä mitä vain. Ja muussa tapauksessa meillä ei ole riittävästi uskottavuutta näitä täällä eurooppalaisissa toimielimissä näissä hyvin keskeisissä ydinkysymyksissä, jotka koskevat tietosuojakysymyksissä. No vielä lopuksi huomauttaisin tähän, että nämä äh, näkemykseni, jotka olen teille nyt esittänyt, olen esittänyt omissa nimissäni, enkä ole siis puhunut ryhmän 29 nimissä, mutta te varmasti saatte tulevaisuudessa kuulla minun seuraajaani ja esittää hänelle kysymyksiä. Ja sitten näistä kysymyksistä, jotka vielä ovat artikla 29 ryhmässä käsiteltävänä, voin tietysti esittää vastauksia, mutta minulla on kuitenkin nyt ihan hyvä mieli, kun voin jättää tämän postini, viestini seuraavalle. Kiitoksia we're always willing to lend our ear and give you moral support. Aina olemme valmiita antamaan tukea. Pidän hyvänä tätä intohimoa si ja tämä on nyt viimeinen, viimeiset päivät, kun ovat eh, menossa, niin puhutte näin rohkeasti, mutta vetomuksen varmaan hyvin saa vastakaikua täällä valiokunnassa jäsenten keskuudessa. Koska me olemme usein viime vuosina ilmaisseet tätä ja nyt toivotaan, että Lissabonin sopimuksen myötä on vähän enemmän vahvemmat välineet saada enemmän kuuluviin. Mutta tietysti se kuuluu myös tästä, se riippuu tästä talosta myös. Jos meillä on kuntoa ja sisua tässä asiamme ajaa suhteessa komission neuvoston. Kuka kollega haluaisi ensimmäisenä puheenvuoron, herra Brot? Yes, in the United Kingdom... Yhdistyneessä kuningaskunnassa lainsäädäntö on äskettäin muutettu, jonka mukaan kaikki sähköpostiyhteydet pitää säilyttää kahden vuoden ajan. Se merkitsee sitä, että valtio voi pyytää tietoja kansalaisten yhteyksistä. Valtion virkamiehet, joilla ei ole poliittisia yhteyksiä, hetkinen, hetkinen. Hetki vain, koska näyttää tulkkauksella olevan ongelma. Do you want me to start again or? In the United Kingdom, the laws re- Yhdistyneessä kuningaskunnassa lainsäädäntö äskettäin muutettu. Sen mukaan vaaditaan, että kaikki sähköpostiyhteydet ja e, internetsivustot, joilla on käyttö, näistä pitää säilyttää tieto kahden vuoden ajan. Se merkitsee sitä, että valtio voi pyytää tietoa näistä poliittisista yhteyksistä, joita kansalaisilla mahdollisesti on. Varsinkin valtion virkamiehet, joilla on poliittisia yhteyksiä, joita ei hyväksytä valtion toimesta, saattavat tuntea, että heidän uransa joutuvat ehkä kärsimään tai jopa lakkautetaan. Demokratia riippuu ö, mutta heti kun tuota yhdistymisvapautta rajoitetaan, kun pelätään sitä, että paljastetaan, niin silloin nämä demokraattiset oikeudet ovat äh, aivan tyhjä kuori. Haluaisin kuulla kommenttinne tähän. Kiitoksia Sarah Ludford. Olen samaa mieltä kanssanne puheenjohtaja, kun äh, arvostatte tätä alustusta kovasti, jonka juuri kuulimme. Hyvin vakavasti täytyy mielestäni ottaa herra Tyrkin julistus jos ymmärsin oikein, hän olisi siis lähdössä virasta 29 artiklan työryhmän resurssien vähyyden vuoksi. Ja täytyy tunnustaa tietty tietämättömyys puoleltani, koska oletin, että EU-budjettitukea ei artikla 29 työryhmälle ole. En tiennyt sitä. Olisin ehkä epämääräisesti saattanut ajatella, että olisi ollut. Mutta jäsenvaltiolta. Tässä tapauksessa Ranskan viranomaiset, tietoisen viranomaiset, ovat jotakin rahaa löytäneet työryhmää tukeakseen herra Tyrkin puheenjohtajakauden aikana. Ja jotka muutkin hänen mielestään olisivat voineet näin tehdä. Haasteen mittavuus tekee tästä asiaa, jota ei todellakaan voida hyväksyä. En nyt ihan tiedä, että mikä oikeudellinen asema tässä on EU-budjettituelle, mutta sitä pitäisi tutkia varmaankin seuraavissa budjettineuvotteluissa ja budjetin teossa. Vertaus ilmastonmuutokseen on ihan reilu, oikeutettu, erityisesti kun erityisesti jos se, se muuttuu hallitsemattomaksi, niin on hyvin vaikeaa tai mahdotontakin kääntää sitä takaisinpäin. Ja paras, mitä voidaan tehdä, on yrittää tuhoja rajoittaa ja haittoja rajoittaa. Olen kovasti samaa mieltä, että olemme, elämme kriittisiä aikoja. Siinä mielessä, miten yksityisyyteen puututaan, tämä on aikaa häiritsevää nuorten ihmisten valmius erityisesti – riskeerata oma yksityisyytensä sen kautta, mitä näille nettisaiteille laitetaan. Eikä heillä näytä olevan tätä herkkyyttä, jota meillä joillakin kokeneemmilla on yksityisen suojelussa. Ja tässä on se vaara, että tämä kulttuurinen, kulttuurisesti yksityisyyden taju häviää. Sitten resurssit, jos puhutaan kansallisille tietosuojaviranomaisille yksittäin, niin siinä uskon, että komissio ei ihan tiedä mikä, tarkalleen mikä ää, tilanne on, niin en tiedä mihin asti tässä on päästy. Rikkomusmenettelystä UKta vastaan siitä, että ei ole resursseja se aiheutti sen, että budjettit ovat lisääntyneet, mutta en nyt ihan pysty tätä arvioimaan, enkä tiedä mikä, miss, mihin asti tässä rikkomusmenettelyssä mentiin, mutta sillä oli vaikutusta, jota varmasti muissakin jäsenvaltioissa olisi. Tiedän, että komissio aina käy jäsenvaltiota vastaan monilla rintamilla kamppailuja, jos ne eivät ole oikeudellisissa sitoumuksissaan pysyneet 9546 kautta, niin sen mukaan pitää olla valvojilla riittävät resurssit ja tässä oikeastaan me voidaan ryhtyä, jos on tarpeen. Mutta meidän pitäisi tässä valiokunnassa tätä asiaa katsoa, mutta, mutta mitkä sitten valtuutemme ovat budjetin suhteen siinä, että miten EU, artikla 29, työryhmä katsotaan EU-tasolla. Sehän on hallitusten välinen elin, epävirallinen mieluummin kuin EU-elin e, sellaisenaan. Mutta olisi hyödyllistä ehkä tilannetta tarkkailla silti. Kiitoksia. Ennen kuin annan puheenvuoron herra Enstille, olisi ehkä hyödyllistä saada valaistusta asiaan, koska jos ymmärrän oikein, työryhmä komission budjetista tulee rahaa joten komissio tekee sisäisen päätöksen, että enemmän määrärahoja mahdollistetaan tämän työryhmän työ. Tässä haluaisin vahvistusta. Toinen valaistusta kaipaava asia on se, että sanoitte, että jos artikla 29 työryhmän puheenjohtaja on jostain tietystä maasta, niin se maa kattaa puheenjohtajuuden kustannukset, joten se olisi komission budjetin ulkopuolella. Onko näin oikein? Niin 29 on työryhmä, joka on direktiivin mukaan, artiklan 29 mukaan luotu. Tilanteemme on sinänsä erilainen, koska meillä on erityislaatuinen äh, asema suhteessa muihin työryhmiin, mutta kyllä se on olemassa avuks, avunantoa varten, komission päätöksiä varten, joten totta kai meille olisi pitänyt jo antaa paroja ja niiden pitäisi tulla komissiolta. Halusin selostaa sitä, että me olemme järjestäneet työryhmäkokouksia asioista, jotka koskettelevat esimerkiksi yritysverkkoja ja muita sellaisia. Ne koskevat meitä oikeudellisesti katsottuna ja me olemme järjestäneet tällaisia kokouksia. Minä itse olin osa, kutsunut sinne komission jäsenet ja järjestänyt sinne tulkkaukset ja käännökset. Tällaista mitään, mitään ei ollut meille tarkoitettu, ei ollut mitään selkeää tapaa toimia. Ja me olemme sitten kaiken joutuneet järjestelmään ja minä olen henkilökohtaisesti luonut tätä työtä ja näitä kokouksia järjestänyt. Meillä on ollut on erittäin hyvä henkilökunta, joka tekee hyvää työtä, mutta, he, ne, mutta riittävästi työntekijöitä ei ole ollut eikä myöskään riittävästi varaa tehdä tätä työtä. Esimerkiksi viime vuonna viisi kahden päivän kokousta järjestettiin, mutta niistä jouduttiin vähän nipistämään toinen päivä. Eli meidän on vaikea käsitellä sellaisia asioita, jotka esityslistalla ovat, koska meillä ei ole aikaa eikä varaa. Minä tänäänkin lähdin kokouksesta kesken, eikä, emmekä varmaan tänään, tämän päivänkään asioita saa tehtyä loppuun, koska meillä yksinkertaisesti on liikaa liikaa työtä joka päivälle, koska meitä on liian vähän. Eli olisi helppo ratkaista nämä ongelmat, mutta niitä ei, näytetä, ei ole näytä olevan tahtoa ratkaista näitä ja kun meille sitten esimerkiksi, jos meidän, meidän pitää välittää tietoa niin, ja joistakin tietokokonaisuuksista, on vaikea tehdä päätöksiä, koska meillä ei ole riittävästi tietoa siitä, eikä myöskään riittävästi henkilöitä eikä varoja näihin, näiden asioiden käsittelyyn. Kiitoksia tästä. Ehdotan, että otamme asian esille huomenna aamulla herra Jonathan Forin kanssa. Ja kysytään häneltä, että voiko hän antaa lisätukea tälle työlle. Sitten Rova Ernst seuraavana. Ja, vielen dank. Also dort... Kiitoksia. Siellä missä määrärahoja puuttuu, niin on tietysti suuri mahdollisuus siihen, että työtä ei Siellä tietysti voidaan tehdä datalla mitä halutaan, joten määrärahakysymys on valtakysymys myös. Siitä on varma aina näin on, kun tällaista asioista on kyse. Minusta olisi hyvä, kun huomenna tästä huomenna puhutaan, että miten tätä työryhmää, artikla 29 työryhmää rahoitamme, mutta myös sen kompetensseista täytyy puhua siitä, mitä vaikutusmahdollisuuksia miten sen vaikutusmahdollisuuksia todellisuudessa voidaan parantaa. Tällaiset työryhmät, joissa paljon pätevyyttä on sisällä, niin että niillä olisi paljon enemmän sanottavaa, olisi tärkeää tämä. Haluan muistuttaa siitä, mitä tälle vastakkaista on käynnissä. On toisaalta SWIFT, me olemme siis päättäneet jo siihen tulee mahdollisuus sitä ainakin vielä äänestää. Hurja määriä henkilökohtaisia tietoja, pankkitietoja välitetään eteenpäin, emmekä tiedä mitä siitä tulee, mitä niille käy. Monia muita hyviä esimerkkejä on toisaalta. Eh, kansalaiset eivät tunne ollenkaan epätietoisuutta valtavasti. Arvioidaan tätä ongelmaa koko ajan ja monet ihmiset joutuvat sitten tämän kanssa esiin vastakkain, kun jotakin on tapahtunut. Sitten he tuntevat syrjityiksi itsensä, sanovat, että tässä nyt joku ei täsmää. Mutta se, mistä täytyy tulevaisuudessa puhua juuri tässä valiokunnassa, ja teidän varoituksenne, ymmärrän myös tällaisena varoituksena näistä asioista, jotta jotka kansalaisia voivat koskettaa, jotain emme halua, mutta täytyy puhua siitä, että nyt kun on lisää vastuita Lissabonin sopimuksen kautta tietosuojasta, siellä tietosuojalla on paljon suurempi relevanssi, että miten se sitten tosiaalisesti heijastuisi Euroopan unionin toimielimissä. Ja sen vuoksi minulle suuri, minulla on suuri kysymykseni teille on, että kun tietosuoja siis äh, suuremman on paljon enemmän keskiössä selvästi Lissabonin sopimuksen mukana, niin eihän nämä tällaiset pienet työryhmät voi silloin yksin enää toimia. Mitä rakenteita Euroopan tasolla täytyy vahvistaa tai luoda uudestaan, jotta otettaisiin Lissabonin uudet vastuut huomioon asianmukaisesti? Okay, do any other colleagues... Haluatko muut kollegat puheenvuoroa tässä vaiheessa? Ei. Sitten jos sallitte, niin kysyn uh, Ensinnäkin kommentti. Kun puhutaan tarpeesta saada lisää välineitä tietosuojaviranomaisille, niin vaikuttaa siltä, että yritykset ymmärtävät paljon paremmin, mistä on kysymys, sillä viimeisen viiden vuoden aikana kaikki suuret yritykset ovat nimittäneet tietosuojan valtuutettu. Eli ne investoivat tietosuojan, niillä on riittävästi välineitä käytössään ja resursseja käytössään. Ja se on ollut hyödyllistä. Tietysti on tyhmää, että julkiset viranomaiset eivät investoi tietosuojaan samassa määrin. Toiseksi, kun puhutaan kansallisista tietosuojavaltuutetuista, niin sen lisäksi miten, minkä verran resursseja, henkilökuntaa ja niin edelleen on käytettävissä, niin minusta vaikuttaa siltä, että toinen ongelma on se, että niillä on riittämättömästi täytäntöönpanovaltuutuksia. Kun katsotaan vaikka alankomainen tilannetta, niin nähdään, että usein niillä ei ole mitään pelotta, pelotevaikutusta. Tietysti neuvoja voidaan antaa hallitukselle, mutta hallitus hyvin usein jättää vain huomaamatta nämä näkemykset. Oletteko sitä mieltä, että vahvemmat juridiset välineet olisivat tarpeen kansallisilla tietosuojavaltuutetuilla tai viranomaisilla. Lopuksi minusta oli mielenkiintoinen tuo teidän kommenttinne iso mm, standardeista. Toivon, että ymmärtänyt sitä oikein, koska silloin mm, se olisi oikein hyvä asia. Sanoitte, että iso standardeja kehitellään OECD-periaatteiden nojalla, eivätkä ne ota huomioon riittävästi eurooppalaisia standardeja. Jos näin todellakin on asianlaita ja jos ymmärsin oikein, niin meidän täytyy ottaa tämä huomioon Euroopan komission kanssa mahdollisimman nopeasti ja ehdottaisin, että tämä valiokunta joko lähettää kirjeen tai esittää parlamentaarisen kysymyksen tästä asiasta tai jotain sen kaltaista. Mehän olemme tässä valiokunnassa pitkään pyrkineet siihen, että saisimme maailmanlaajuiset standardit käyttöön, yhteistyötä eri maailman osien kanssa niin, että muuallakin kehitetään näitä standardeja, emmekä niin, että muualla kehitetään standardeja ja sitten meidät pakotetaan niitä noudattamaan. Haluaisin näin pyytää teitä vastaamaan tähän pitkään kysymysluetteloon. Niin, ensimmäiseen kysymykseen seuraavaa. No, en nyt puutu tähän yhdistyneen kuningaskunnan tilanteeseen sen enempää, mutta tämä kysymystä täytyisi tietysti varmasti miettiä tietosuoja ja tietojen kerääminen on meille tietysti ydinkysymys. Tämä koskettelee meitä kaikkia ja se koskettelee myös internetverkkoa, kaikkia järjestelmiä, kaikkia yhteiskunnallisia verkostoja tämä koskee. Viime vuoden aikana me julkaisimme yhden suosituksen, muistaakseni maaliskuussa vai huhtikuuta 2008, näistä tärkeimmistä hakukoneista äh, ja siitä annoimme takaisin oman äh, käsityksemme tietosuojakysymyksistä, koska usein tietosuoja-asiat unohdetaan näissä hakukonekysymyksissä tässä yhteiskunnassa, jossa me elämme. Tietokoneet, eh, tietokoneihin on kerätty niin paljon muistia, että aika tavalla harvoin ne käyttäytyvät sillä tavalla kuin meidän oma muisti, muistimme, joka, josta unohtuu milloin mitäkin. Eh, ja me emme itse unohda, jos me eläisimme siten, että meidän aivomme ja muistimme muistaisi kaiken, niin mitä menneisyydessä on tapahtunut, niin me olisimme vaikeuksissa. Mutta tietokone järjestää ne kaikki. Eli meidän täytyy hallita näitä uusia tietojärjestelmiä ja myös tietosuojaa kehittää siten, että tietoja ei säilytetä liian kauan ja näin sitten jo, toimimme riittävän joustavasti. Tämä on meidän kannaltamme kaikista perustavanlaatuisin kysymys. Eli me e, emme halua, että tietoja säilytetään pitkät ajat. Esimerkiksi tieto näille hakukoneille meidän mielestämme kuusi kuukautta on riittävä ja maksimi säilytysaika. Sekin on meidän mielestämme vielä liian pitkä, mutta me olemme päässeet tästä enimmäismääräajasta kuudeksi kuukaudesta, kuudesta kuukaudesta yhteisymmärrykseen. Yhdeksän kuukautta meitä sitä vaaditaan. Tiet- eh, tietokoneiden, hakukoneiden käyttöön. Tämä on siis suuri haaste, eli juuri se, kuinka kauan näitä tietoja voidaan säilyttää, henkilötietoja siis. Ja sitten tästä budjettipuolesta te juuri viittasitte siihen tilanteeseen, kun me elimme juuri kriittisiä aikoja ja nytkin elämme niitä. Totta kai me puhumme kaikista kansalaisista, erityisesti nuorista. Yksi suurimmista vihollisista meillä oikeastaan on se, että suurin osa ihmisistä eivät oikeastaan puutu tähän asiaan. Sanovat, että noin minulla on mitään peiteltävää, ei minulla ole mitään, mitä minun pitäisi olla kertomatta. Ja ajatellaan, ettei siitä ole mitään, hankalu, hankaluutta, mitään hankaluuksia siitä synny. Tämä kaikki ei vastusta, vastaa ollenkaan todellisuutta eikä, eikä varsinkaan tulevaisuuden todellisuutta. Meidän täytyy kaikkien saada tietää, mitä me teemme ja mitä meistä sitten kerrotaan ja mitä tietoja meistä kerätään. Tämä täytyy kaikkien pitää mielessä. No minä kuulen kuitenkin joka päivä, että ei minulla ole mitään peiteltävää, minulla ei mitään piiloteltavaa, minua saa valvoa videokameran kautta, minusta saa minun sormenjälkiäni saa keräillä ja niin poispäin. Tämä on aivan väärin. Näin ei tule toimia, koska tällä ei ole mitään tekemistä meidän yksityisyytemme kanssa. Eli kun me sitten, eh, eli liian monet kansalaiset ajattelevat, että ei tässä ole mitään ongelmia, eh, ole, mitään ongelmia meidän yksityiselämässämme. No minun mielestäni niin minä vain haluaisin huomauttaa, että kysymys ei ole suorastaan siitä, toimimmeko me viattomasti tai vilpittömästi, vaan siitä, että mitä tahansa tapahtuu, niin meidän täytyy, meidän täytyy olla vastuullisia, koska meillä on sitten omat ihmisemme ympärillämme ja, ja, minä, ja minä, minä en halua, että minua kuunnellaan tai tarkkaillaan ilman, että olen antanut siihen oman suostumukseni, vaikka minulla ei olisikaan mitään peiteltävää. Tämä on tärkeä kysymys, josta täytyy ihmisille kertoa ja heille että täytyy kouluttaa tähän. Minulla on sellaisia oppilaita, jotka nauravat sitten minulle 16-17-vuotiaita, jotka eivät näe tätä ongelmaa ollenkaan. Ja he sanovat, että no, emme me ole missään tällaisessa hankalassa tilanteessa, eikä meitä haittaa ollenkaan se, että meitä valvotaan ja tarkkaillaan. Eli me tarvitsemme selkeää koulutusta ja selkeää kasvatusta kansalaisillemme, jotta me saamme, jotta me saamme sen viestin perille, että yksityisyytemme on pyhä ja sitä ei saa ryhtyä loukkaamaan. No tämä Lissabonin sopimus tietysti vaikuttaa tähän ja tietyllä tavalla tästä voidaan välittää myönteistä viestiä kansalaisille Lissabonin sopimuksen myötä. Lissabonin sopimuksen myötä kaikki nämä ongelmat nyt niitä käsitellään uudelleen ja ehkäpä tuo meidän artikla 29 työryhmämme roolia käydään vielä uudelleen läpi ja sitten kun mietimme tätä pilariongelmaa, niin pilarikysymyksissä me olimme tietysti sitten poliisiryhmän kanssa tekemässä, tekemässä työtä, mutta erillämme. Nyt näiden, tämän pilarijärjestelmän häviämisen vuoksi me voimme tehdä paremmin, tehokkaammin työtä, mutta minä toivon, että parlamentti valvoo tätä työtä entistä tarkemmin. Mahdollisesti meidän täytyy luoda jotain muuta, jotain laajempaa yhteistyöpohjaa. Sitä täytyy toki pohtia, mutta joka tapauksessa me emme voi jatkaa täällä vanhalla menetelmällä ja vanhalla tyylillä. Nykyisin tämä, meidän täytyy siis tosiaan odottaa sitä, että tämä nyt sitten muuttuisi tulevaisuudessa. En nyt meillä ole aikaa mihinkään yksityiskohtaisiin oikeudellisiin ja teknisiin kysymyksiin sen enempää, mutta huomauttaisin, että todellakin olemme kiinnittäneet huomiota näihin eri ongelmiin, jotka liittyvät siihen, että meillä on useaan otteeseen otettu yhteyttä moniin tahoihin, jotka vastaavat näistä kysymyksistä ja minä seuraavalla tavalla vetäisin tämän kysymyksen yhteen. Me olemme kirjoittaneet tästä siis raportin, unionin asiantuntijat ovat tehneet tästä tiedonannon, se on viety Yhdysvaltoihin ja tästä on sitten, tässä on sitten sanottu, että miten meidän mielestämme tilanne on kehittynyt ja sitten tämä raportti on luokiteltu salaiseksi. Me emme siis saaneet tätä, me saimme kolmen sivun yhteenvedon tästä paperista eh, ja me olemme käyneet läpi sitä neljässä kokouksessamme, ja, mutta tuossa kolmen sivun jo, siis tiivistelmässä oli hyvin vähän mitään sisältöä. Sitten tästä tuli tällainen sopimusteksti ja tämä sopimusteksti tuli myös luokitelluksi salaiseksi, mutta sitten e, juuri tuolla samana, päiv- tuolla samana päivänä sain tavata näitä neuvotteluihin osallistuvia henkilöitä. Minun mielestäni tämä on aika paradoksaalista. E, ja sitten lopulta sanottiin, että tämä sopimus on nyt sitten tehty ja me saimme tuon sopimuksen ja me olimme 29 työryhmässä sitä käyneet läpi, mutta siihen liittyy sitten tällainen salainen lisäasiakirja ja liite. Eli tässä, tässä on ihan liikaa hämärää vielä olemassa, liikaa salailua, liikaa peittelyä. Meidän on vaikea saada todellakin näitä ongelmia ratkaistua tällä menetelmällä. Joka tapauksessa tämä sopimus on nyt väliaikainen vielä ja tulevien kuukausien aikana toivottavasti voimme tehdä kaikkemme voidaksemme taata tietosuojan, tietosuojan korkean tason myös tällä alalla meidän ryhmämme toki eh, ei missään tapauksessa sinänsä kiellä eikä, eikä halua pyyhkiä pois tätä varsinaista konseptia, tätä koko, koko kysymystä ja terrorismin torjuntaa, mutta tässä täytyy pitää erossa terrorismin torjunta ja sitten henkilön yksity- yksityisyyden suoja ja vapaudet. Ja sitten näistä suurista yrityksistä ja kirjeenvaihdosta ja sähköpostivaihdosta, no tätä tietysti kehitellään myös halli- hallinnon sisällä. Tässä on suuria eroja havaittavissa. Tietyissä jäsenvaltioissa tätä on kehitelty hyvinkin paljon ja joissain on tämä jätetty täysin hunningolle. Eli meillä on Euroopan unionin sisällä kovasti työtä, niin kuin juuri tässä äsken, äsken mainitsin ja vastaisin tähän kysymykseen, kun puhuitte esimerkiksi täytäntö, näiden viranomaisten päätösten täytäntöönpanosta, niin näissäkin on huomattavia eroja. Joillakin jäsenvaltioilla on hyvin vahvat viranomaiset, jotka pystyvät valvomaan ja täytäntöönpanemaan tehokkaasti näitä sääntöjä ja pystyvät todellakin vaikuttamaan aivan oikein eri päätöksiin. Ja joillakin jäsenvaltioilla taas ei ole juuri mitään voimaa käytössään. Ja minä haluaisin huomauttaa, että kaikissa tietysti kaikilla aloilla on eroja jäsenvaltioissa. Joillakin Joissakin on tietysti kovasti korkeatasoiset teknologiset asiantuntijat mukana ja joillakin jäsenvaltioilla sitten taas ei. En minä tässä nyt ketään syytä enkä aseta toisia vastaan, mutta todellisuudessa on huomattavia eroja jäsenvaltioiden viranomaisten välillä. Ja tästä puhuin jo tuossa johdantopuheessani. Ja 29 työryhmän tulevat tehtävät varmasti ovat, liittyvät myös tähän kysymykseen ei mitään tällaista lopullista päättävää roolia, mutta tällainen tietynlainen innostava kannustin työ, jotta voisimme saada käytettyä näitä kaikkia välineitä tietosuojapuolella kaikissa, kaikilla aloilla. Tässä on hyvin, joissakin jäsenvaltioissa on hyvin tehokkaita koulutus- ja kasvatusmenetelmiä, joita voimme käyttää jäsenvaltiosta toiseen, ja sitten lisäksi me, meillä on, me tarvitsemme asiantuntijoita puuttumaan näihin kysymyksiin. No meillähän on olemassa olemassa tässä valvontaviranomaisen sisällä moniakin asiantuntijoita, mutta uskoisin, että meidän työryhmätasomme työ, siis ryhmässä 29, voidaan saada myös paljon eriäviä näkemyksiä. Tämä on meidän roolimme. E, mikään ei varmaankaan meitä estä ryhtymästä innokkaammin toimiin, vaikka sitä ei ole selkeästi näissä perustamisteksteissä määritelty. Kiitoksia. Vielä yksi kollega on pyytänyt puheenvuoroa, herra Albrecht. Kiitoksia sinäkin. Uskon, että viimeinen kohta on suhteellisen tärkeä, kysymys, että mikä rooli tällä työryhmällä tulevaisuudessa on ja mikä Euroopan tietosuojavaltuutetun rooli on tulevaisuudessa. Ja siinä etulalla täytyy olla niitä vahvistaa niillä toimilla, joita meillä Euroopan tasolla on. Europoli, tietojenvaihto jäsenvaltioiden välillä huomioon ottaen, mutta myöskin tietojenvaihto kolmansien maiden kanssa – se on se kohta, jota SWIFT-sopimuksessakin on vahvasti kritisoitu. Sitä en halua pitkään käsitellä, mutta yhden kohdan ottaa esille. Avoimuudesta lainsäädäntömenettelyssä uskon, että yksisettinen merkki siitä, miten salasta lainsäädäntöä Euroopassa osittain on, jota me parlamenttina me voi ollenkaan hyväksyä. Ja Juuri Annex-asiassa liiteasian näissä sopimuksissa Ja sitten tämä sääntelysisältö ei tulekaan julkisuudessa esille. Nämä ovat kohtia, joissa tietojen vapaus, se liittyy hyvin läheisesti turvallisuuteen ja tietosuojaan myös parlamentin kannalta ja perus- ja per, kansallisoikeuksien suojeluun. Yksi kohta minua erityisesti kiinnostaa sen viimeisenä nimittäin kysymys, että miten pitäisi positiivista tätä tilannetta käsitellä, että nyt on pilarirakenne poistettu ja lopulta keskustellaan, mitä ovat vähemmästandardit kansalaisoikeuksissa, tietoisuojassa. Siinä henkilökohtaisesti minulla on sellainen tunne, että Sehän olisi ihan järkevää tämä tietosuojadirektiivi, joka ensimmäisessä pilarissa on, niin sitä voitaisiin todellakin parantaa. Jossakin kohdassa niin se olisi kuitenkin aika hyvä perusta silti myös tulevaisuudelle kolmannessa pilarissa. Tietojen vaihdossa turvallisuusalueella yhdessä ehkä Euroopan neuvoston 108 yleissopimuksen kanssa. Tässä asetettaisiin standardit sitten yksittäistapauksissa. Voitaisiin tehdä poikkeuksia kansallisvaltioiden turvallisuustoimenpiteille, kun tähän asti on ollut toisinpäin, että sanotaan periaatteessa, että se ei sovellu siellä. Ja sitten yksittäisiä turvasäännöksiä tietojen turvallisuudelle tehdään. Eli missä mielessä olisi sitten järkevää, että että otetaan tietosuojadirektiivi ensimmäisestä pilarista myös perustaksi kysymykselle siitä, että miten turvallisuusyhteistyössä pitäisi soveltaa näitä säännöksiä myös tietosuojaan. Näissä neuvotteluissa on yksi asia myöskin tärkeä, että ei puhuta aina tietoturvallisuudesta ja niin liittyvästä periaatteesta, vaan myöskin tosiasiallisista ka- kansalaisoikeussäännöksistä – oikeusistuinten yksittäisistä päätöksistä. Ja niin edespäin. Mr. Albrecht, if you'll allow me one remark before... Herra Albrecht, yksi huomio ennen kuin pyydän vastausta. Mainitsitte, EDPS täytyy myös vahvistaa. Minäkin sen otin esille, mutta se ei tarkoita, että meidän pitäisi vahvistaa artikla 29 työryhmääkin koska sitä täytyy muihin kansallisten valvojien verkostoihin verrata, jos katsotaan esimerkiksi rahasto, raha, rahoituspuolella tätä, niin poliisiyhteistyössä se täytyy olla tasapainossa tämä yhteistyö ja tulevaisuuden rooli 29 ryhmälle on mielestäni miten, että miten jo nyt, jos nyt ei ole tarpeeksi resursseja, niin mitä näitä satoja tuhansia rikkomusilmoituksia, jotka teidän täytyy päivittäin tutkia, miten te niitä käsittelette sitten? Niin, haluaisin vastata tähän kysymykseen, mutta unohdin vastata tähän aikaisempaankin kysymykseen. Itse asiassa ISO on järjestö, joka ei ole mitenkään instituutioksi luotu, eli komissio ei ole osallistunut sen työhön, eikä meidän ryhmämme siihen osallistu, eikä komissio sinänsä sellaisenaan. Me olemme havainneet kuitenkin yllättyneinä, että kansainvälisen järjestö ISO kokonaisuutenaan kattaa 50-60 erilaista perusperiaatetta ja toimii sitten esimerkiksi tuon APEKin kanssa. Siellähän on Kanada ja Yhdysvallat mukana ja OECDn kanssa tekee yhteistyötä. Ja meidän eurooppalaisen direktiivimme perusperiaatteet eivät päässeet ollenkaan tähän työhön mukaan, missään mitenkään. Ja sitten mietittiin, että voisiko meidän 29 työryhmästämme kenties joku mennä tuo, noihin kokouksiin. Ja se voidaan sitten tehdä Ranskan järjestön kautta. Ja Ranskan järjestön kautta me olemme noita viestejä saaneet vietyä eteenpäin omista huolenaiheistamme. Eli tämä on aika hankalaa. Ei minulla ole tässä nyt selkeää vastausta antaa, vaan tämä järjestelmä on luotu siten, että on mahdotonta suurin piirtein meidän näitä tietoja viedä eteenpäin, mutta minä olin hyvin yllättynyt siitä, että voi olla tällainen kansainvälinen eh, maailmanlaajuisesti tunnettu järjestö, joka ihan rauhassa eh, käy näitä meidän direktiivimme päätöksiä vastaan, vaikka ne ovat hyvin vanhoja ja perusteltu, perusteltuja periaatteita ja takaavat maailmassa korkeimman tietosuojan. Se järkytti minua. No sitten Tästä viimeisestä kysymyksestä, jonka kuulin, en lainkaan epäile sitä, etteikö poliisiryhmän johtaja Bichetti ja tuleva puheenjohtaja tässä minun työryhmässäni olisi, mahdollis, olisi valmiita vastaamaan siitä, miten heidän rakenteensa sitten muuttuu voidakseen vastata Lissabonin sopimuksen uusiin vaatimuksiin. Ja minun mielestäni tässä on hyvin kiintoisa reitti tutkailtavana juuri tämä toimielin reitti, eli se on juuri tämä Lissabonin Lissabonin sopimus ja tuo teknologinen reitti on sitten täysin toinen. Eli kun näitä teknologioita nyt kehitellään jokapäiväisessä elämässämme ja niitä tulee aina vain enemmän, niin meidän täytyy myös kovasti tutkailla tätä toimielinten toimintaa uudelleen. Ja tuossa juuri tässä yhteydessä meidän nimenomaan täytyy tehdä päätöksiä, voidaksemme toimia tehokkaasti. Ja vielä tähän viimeiseen äskeiseen puheenvuoroon tietosuojakysymyksistä. Minun mielestäni ehkä nyt puhun ihan turhaan näistä kysymyksistä, mutta minun mielestäni tietosuojakysymykset ovat siis paljon laajempi kysymys kuin tässä useasti luullaan, koska kyse on sellaisesta mekanismista, joka sallii meidän perusoikeutemme säilyttävän myös tulevaisuuden yhteiskunnassamme, joka on varmasti toisenlainen kuin tämä yhteiskunta. Nyt me elämme tällaisessa tietoyhteiskunnassa. Suurin osa meidän jokapäiväisestä tiedostamme jollain tavalla päätyy tämän teknologian piiriin, ja näiden tietojen säilyttäminen on hyvin merkittävä merkittävä, jotta me voimme jatkaa edelleenkin ilmaisuvapauksiamme ja perusvapauksiamme käyttöä sellaisessa yhteiskunnassa, jota, joka on täysin muuttunut ja myllertynyt perustavanlaatuisilta pohjiltaan. Ja jos tätä näitä mekanismeja ei ole pohdittu riittävästi ajoissa, niin joudumme sitten vaikeuksiin. Ja nyt minun maassani tätä ei ainakaan ole riittävän hyvin hoidettu, eikä 27 jäsenvaltiossa myöskään. Kol, ainoastaan 13 jäsenvaltiota tällä hetkellä unionissa on toim, ottanut perustuslakiinsa nämä tietosuoja-asiat. Ja minun mielestäni kaikkien jäsenvaltioiden Euroopan unionissa pitäisi ottaa tämä perustuslakiinsa voidakseen todistaa sen, että myös tulevaisuuden perusvapauksien noudattaminen on taattu. Kiitoksia paljon tästä. Varmaan olemme velkaa aplodit teille. Okay, colleagues, um, we're, we're a bit uh, No niin, hyvät kollegat, olemme aikataulusta edellä hieman. Seuraava kohta esityslistalla on äänestys, joka, jonka pitäisi olla 15 yli 5. En halusi ottaa mahdollisuutta pois niiltä kollegoilta, jotka eivät ole paikalla kun se on 15 yli 5, pidetään pieni tauko, tulkaa kaikki takaisin 15 yli 5 äänestyskorttien kanssa ja sitten menemme äänestämään.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

Kollegit on melkein viisitoista yli kello. Okay, colleagues, can we, can we start? Kollegat, aloittaa? I think I don't have all the papers here. Minulla ei tarvitse ihan kaikkia papereita tässä nyt, mutta ensin siis äänestys. Voisimmeko istuutua? Kaksi ehdotusta suullisiksi kysymyksiksi. Siitä minulla ei ole tekstiä. That has been prepared in uh, agreement with the... Joka on yhdessä naisten valiokunnan kanssa suunniteltu, joka koskee ihmiskaupan, ihmiskauppaa. Ja tästä voitaisiin sitten keskustella neuvostojen komission kanssa täysistunnossa. Näen yhden esittelijän Huitovan, jos hän olisi hyvin lyhyesti, hyvin hyvin lyhyesti esitellä asian, sitten äänestämme. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, nyt kun Lissabonin sopimus tänään tulee voimaan, niin se merkitsee sitä, että parlamentti saa yhteispäätösmenettelyn tällä alueella, joka koskee ihmiskauppaa. Se merkitsee sitä, että komission täytyy esitellä uusi ehdotus. Tällä kertaa ehdotus direktiiviksi eikä enää puitepäätökseksi. Ja näinhän se on todennutkin, että se tekee ensi vuonna. Tähän päivän mennessä olen pitänyt varjoesittelijöiden kanssa kaksi kokousta. He ovat Libestä ja FEM-valiokunnasta. Ja aiomme esittää komissiolle kysymyksen, kuten myöskin neuvostolle, siitä, millä tavalla tätä tulevaa ehdotusta muokataan. Nämä kaksi kysymystä on lähetetty teille ja toivon, että saan tukene näille kysymyksille. Niiden tavoitteena on saada aikaiseksi päätöslauselma, joka toivottavasti sitten joulukuussa tai tammikuussa hyväksytään. Pääkohdat ovat hyvin yksinkertaiset. Kysymys on siitä, millä tavalla ihmiskauppaa voidaan kohdistaa toimenpiteitä kokonaisuudessaan, jos otetaan huomioon kaikki oleelliset politiikan alat, ei pelkästään siis rikosoikeutta, vaan myös maahanmuuttopolitiikan sanktiot, jotka koskevat törkeitä rikoksia ja sitä ihmisiä, jotka ansaitsevat rahaa ihmiskaupalla. Kolmanneksi voimme paremmin suojella ihmiskaupan uhreja. Ja aina otetaan erityisesti huomioon alaikäiset uhrit. on osoittautunut, että ennaltaehkäisy on parempi kuin parantaminen. Se merkitsee sitä, että meidän täytyy vastata niihin tarpeisiin, joita jäsenvaltioissa on tässä suhteessa. Mielestäni nyt äänestetään, koska jäsenet ovat kysymyksen saaneet. Heidät kutsuttiin tänne äänestykseen, joten voisitteko lyhyesti puhua? Eh, kan jag Skulle jag möjligtvis kunna få ställa... Voisinko esittää kysymyksen mahdollisesti komissiolle ja neuvostoedustajille, jotka ovat tällä paikalla? Onko se mahdollista tänään vai pitääkö meidän äänestää nyt yhdellä kertaa? Yes, but with same to... Kyllä, mutta sama pyyntö komissiolle, että hyvin lyhyesti, koska jäsenet odottavat äänestystä nyt. Onko tämä äänestyksen kannalta keskeistä? Ei, voin palata tähän asiaan myöhemmin. Voimmeko sopia, että äänestämme kysymyksestä ja sitten kysymyksen komissiolle esitetään, kun on keskustelu täysistunnossa. No niin, kiitoksia. Yksi pyyntö. Liberaaliryhmältä on puheenvuoroton pyyntö. Janine. We have a, request for a split... Olemme pyytäneet kotkoodolta äänestystä yksi C-stä. Voisitteko ottaa sen huomioon? think we can, we can do that. So can we... Näin voidaan tehdä. Voimme äänestää ensin kohdasta 1c ja sitten suullisista kysymyksistä kokonaisuutena. En varmaankaan tarvitse koneellista äänestystä, mutta nyt voisivatko ne viitata, jotka ovat puolesta, 1 c vastaan, ei tyhjää, yksi tyhjä. Hyvä. Se on hyväksytty. Sitten äänestys kokonaisuudessaan suullisesta kysymyksestä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Joten se menee näin täysistuntoon. Sitten seuraava kysymys koskee proseduurisäädöllisiä oikeuksia rikosmenettelyissä. Saras Lähdborg taisi olla esittelijä. Voisitteko esitellä hyvin lyhyesti kysymyksen ja sitten sitä äänestämme? Yes, but... No kyllä, mutta ennen kuin äänestetään, niin voidaanko kuulla puheenjohtajavaltiota ja komissiota? koska kuten muistanette, tässä on tulkoksta kääntämistä tehty ähm, mietintö, luonnos, mutta sitä ei ole vielä äh, pantu, koska Lissabonin sopimus tulee tänä vasta voimaan. Sitten tänään on pidetty oikeusministeriöiden kokous ja mielelläni kuulisin, mitä siellä tällä hetkellä tapahtuu. sillä kaikki menettelyt täytyy ehdottaa uudesta. Meillähän on tiekartasta ja yksittäinen ehdotus ja nämä kysymykset pyrkivät selvittämään sitä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Parlamentti haluaa pitää vauhdin päällä. Saammeko komission ehdotuksen? Meneekö sen kauan? Ja voiko, voitko jäsenvaltiot ryhtyä vetämään tätä hanketta? Haluaisin siis saada selvennystä neuvostolta tästä ensin. Ja Lisäksi olisi tosi hyvä, jos äh, varjoesittelijät allekirjoittaisivat myös tämän kysymyksen. Kiitoksia. Voisiko Ruotsi puheenjohtajamaana vastata tähän kysymykseen? Kiitoksia on totta, että neuvoston kokous pidettiin eilen ja tänään, mutta mitään virallista päätöstä ei ole tehty siitä, esittääkö tämä komissio aloitteena. On selvää, että aihepiiri on komission ja komissiolle ja jäsenvaltioille tärkeää, kun tehdään yhteistyötä parlamentin kanssa. Muuten mitä muodollista päätöstä ei ole tehty, joten tämä tältä erää. Sitten tiedotamme lisää, kun tiedämme jotain uutta. Okay, thank you very much for that. That would... Kiitoksia tästä käynnistys, äh, anteeksi, kysymys olisi silti relevantti saada. Tärkeää olisi viedä näitä kysymyksiä eteenpäin, joten pyytäisin, että tämä valiokunta hyväksyy kysymysten tekstimuodot. Tässä ovat kyllä aika hassut hakasulut kysymyksessä komissiolle. Jos saisin vähän liikkumavaraa tuon luonnostelun suhteen, niin se olisi hyvä. Ja haluaisin pyytää sitä varjoesittelijöitä myöskin allekirjoittamaan. Kun muuta toimielimiltä mitään lopullista päätöstä ei ole tullut, niin haluaisin, että me viemme eteenpäin nä- viedä näitä asioita tuonne täysistuntoon. Minulle teitä, että komissio haluaisi lyhyesti kommentoida myös. Kiitos. Uh, the presidency said, which is... Lisätä muutama lauseen sitä, mitä puheenjohtaja vaan sanoi. Että nykyinen komissio haluaisi e- esittää 8. heinäkuuta tekstiin perustuen mieluummin kuin 23.10. tekstin perusteella, mutta se ei voi tällä hetkellä nyt tehdä ennen kuin uusi komissio on ryhtynyt toimeen. Idea on se, että kun uusi komissio on, toimii, niin se esittäisi ehdotuksen alkuperäisen tekstin perustuen, mutta varmaankin vasta helmikuun alussa aikaisintaan tämän väliajan, oudon väliajan vuoksi. Se riippuu siitä, että voitko jäsenvaltiot tehdä enemmän nopeammin. vain muuten komissio sitten helmikuussa joka tapauksessa jotain ehdottaa, jos näin käy. Hey, Mrs. Lutford, do we... Kiitoksia, Arva Latford. Selvitämmekö molemmat kysymykset äänestämmekö? Kyllä, minun mielestäni kyllä. Näin voidaan sitten pitää ne esillä. Ja käsitykseni on se, että meillä on ollut vaikeuksia sopia tuosta joulukuun täysistunnosta, joten silloin se menisi tammikuuhun, se nyt ei ole oikein hyvä asia, mutta luulisin, että jos meillä on riittävästi tietoa siihen mennessä, niin se on hyvä. Haluaisin kuitenkin, että tässä nyt tämä vauhti jatkuisi. Olin ilahtunut siitä, että minä mitään uutta vaikuteanalyysiä enää tehdä. No niin, nyt ymmärrän. Jos komissio ehdottaa uudelleen tätä alkuperäistä tekstiä, sen ei tarvitse enää tehdä tätä vaikutearviointia. Kuulin, että tähän hurahtaisi uudet puoli vuotta, jos sellainen jouduttaisiin tekemään. Niin, no tässä nyt sitten juoni tiivistyy tai tiivistyy juoni ihan miten päin se pitäisi sanoa. Tietysti jotta asiat menisivät eteenpäin, niin ehkäpä juuri tässä tapauksessa silloin jäsenvaltioiden ryhmän ehdotus voisi olla itse asiassa jopa paras tapa mennä eteenpäin. Ja toivottavasti että tämä saa selvennystä sitten. Voidaan aina äänestää kysymyksistä ja sitten päättää ne vetää pois myöhemmin. Edustaja Lopes, haluatteko vielä ennen äänestystä puheenvuoron? Eh, Toki minä tuen näitä kysymyksiä, joita esittelijä on esittänyt. Mielestäni on syytä pitää kiinni, kuten hän sanoi, tämä keskustelua yllä. Ja tämä kysymys on myös tulevan puheenjohtajakauden aikana paljon esillä ja tapetilla ja siitä syystä jäsenten tulee tehdä päätös siitä, että tämä olisi yksi etusia kysymyksistä, joita käsittelemme ja näin meidän tulee hyväksyä tämä suullinen kysymys täten esitettynä siinä muodossa kuin se on nyt meille lähetetty. Ja meidän täytyy mitä nopeimmin saada tästä aikaan oman lausuntomme. Sitten äänestäisimme molemmista kysymyksistä yhdellä äänestyksellä, jos myös sopii, että Robert ja varjoesittelijöille annetaan vähän pelivaraa koskien sanamuotojen editoimista, ei vastalauseita, joten kukaan puolesta vastaan tyhjää Okei, se on hyväksytty. Mielestäni tähän päättyy päivän työ. Kiitoksia ja nähdään huomenna yhdeksän. Oh, oh, very important communication. Vielä hyvin tärkeä tiedotus kello 6.30.